Ja, schönen guten Morgen. No niin, oikein hyvää huomenta. Hyvät kollegat, arvoisat naiset ja herrat. Nyt aluksi päätökset eilisestä koordinaattorien kokouksesta. Ne on teille lähetetty ja ne on teille sitten esitetty, ellei mitään huomautettavaa ole tänään kello 12.30 mennessä, ne katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt haluaisin mielelläni toivottaa tervetulleeksi vieraili ja ryhmän. Lucy Anderson on kutsunut tänne European Passenger Federationin äh, valtuuskunnan. Tervetuloa. Und dann kommen wir zu den ja nyt itse äänestyksiin. Habe ich gesagt. Zunächst Ensinnäkin äänestämme esityslistasta. Eilen hän päätettiin, että me siitä täällä äänestäisimme. Kyse on siitä, muutetaanko esityslistan kohtoja. Ja täällähän toivottiin, että esityslistan kohta 11 poistettaisiin. Ketkä kannattavat sen poistamista? Pessäkin. Vastaan. Tarkistetaanpa. Wo ist denn Paul Bigmans? Mrs. Paul Bigmanson. Ketkä kannattavat tämän poistamista? Äänestys alkaa. SNDssä on yksi liikaa, yksi jäsen liikaa paikalla. Tämä täytyy nyt ensin selvittää, sillä SND-ryhmässä on yksi liikaa. Okei. Okay. Also die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Me äänestämme aluksi esityslistan kohdan 11 poistamisesta. Ketkä kannattavat tätä poistamista? He äänestävät kyllä, ketkä eivät, äänestävät ei, ja tyhjä äänestävät, äänestävät tyhjää. Äänestys alkaa. Niin, kyllä täällä protestoidaan. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 22 vastaan, joten Tämä jää. Ei vaan poisteta. Niin, niin, poistetaan. Okei. Okay. Ja. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Arvoisat kollegat, hyvät kollegat, haluaisin nyt käyttää hyväkseni tätä tilaisuutta ilmaistakseni pettymykseni siitä, että näin kävi. Minä olisin pitänyt tätä sellaisena asiana, että ei ole mitään erillistä argumenttia hylätä tämä päätöslauselma. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin käy puolentoista vuoteen. Olen ehdottanut kaikenlaisia mahdollisuuksia, olisin ollut valmis työstämään uuden tekstin kollegojen kanssa, mutta se ei tässä valiokunnassa mennyt läpi. Siksi haluan todeta, että jos tämä nyt on vastaisuudessa meidän työskentelytapamme, en voi tätä hyväksyä. Haluan, että tämä kirjataan pöytäkirjaan ja merkitään myös sinne. Kiitokset. Muistiin merkitään. Ja nyt siirrymme muihin äänestyksiin ja aluksi on kyse kestävästä kaupunkiliikkuvuudesta. Tässä on Karima Delli esittelijänä ja me otamme aluksi tarkistuksen 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amen. Amendment. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 78, se raukeakin. Sen jälkeen tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja sen jälkeen Regi Kuutonen puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen kompromissi kolme. Eikö se mennyt juuri? Kompromissi neljä. Kol- kompromissi kolme, selvä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Amendment 151. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 211 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Tarkistus 211 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. S&Dssä on jälleen yksi liikaa. Jaha, rooli vaihto siellä. Nyt lukumäärä täsmää, eli äänestys alkaa. Tarkistus 211, äänestys päättyy. 24-23 äänin hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 203, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siis 209 asti puolesta vastaan. Tarkistetaanpa, ketkä. Niin, äänestys alkaa. Paul. Äänestys päättyy. 26-21 äänin hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää. Näyttää, että hylättiin, mutta tarkistetaanpa. Regi 7 siis ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-25 äänin hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.27 äänin hylätty. Tarkistus 245 puolesta. Vastaan. Jälleen tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-27 äänin hylätty. Sen jälkeen kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten regi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244, 244, 240 puolesta ja 291 myös. Puolesta siis vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi, no regi kolmonen tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24-21 äänin hyväksytty. Regi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi Nelonen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Envi Nelonen siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20, 25 äänin hylätty. 261 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 261, siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17, 31 äänin hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 469 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys alkaa. Tarkistetaan siis. Äänestys päättyy. 20-28 äänin hylätty. 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 478 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyh... Tarkistetaan tämä. 287. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-27 äänin hylätty. Regi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 311 puolesta. Anteeksi, kompromissi 19 ensin. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tai tarkistetaan. 311. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-28 ääniin hylätty. 464 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21. Anteeksi, anteeksi. 349 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eli kyseessä 349, tarkistus 349 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20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 hylätty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 454 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 391 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kol- no tarkistetaan. 392 siis. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 20, 25 hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 396, 378, 399, 400, 401, 402 asti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 404 puolesta va- vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 403 ei, sehän raukeakin. Seuraava myös. Ja 407. Sekin raukeaa. Nyt tulee Envi 11. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Envi 2 puolesta. Se oli selvä siis nyt Envi 1, 11 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 429 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 4.30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 4.32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 4.31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 499 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 453 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Ja nyt 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten raukeaa. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 459, 460, 461 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 461 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23-24 äänin hylätty. Mm. 462 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 463 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 raukeako? Niin, 465 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Öö, seuraava raukeaa ja nyt tulee kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei, vaan tarkistus 473 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 501, no hyvä on. Tarkistamme 473 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19, 27 äänin hylätty 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 388 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 489, 490 ja 491 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 491. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.29 äänin hylätty. 492 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 494 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin raukeaa 493, 495 yhtä lailla. Regi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 18 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.28 äänin hylätty. NVA. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. NVP. Ja tarkistus 58 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Envi Q ja 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Tarkistus 30 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19, 28 ääniin hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi 35 puolesta vastaan hyvä, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tulee suullinen tarkistus. Jaha. An oral amendment. Ja se tulee esittelijältä Karima Delli. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää huomenta. Tämä suullinen tarkistus osoittaa, että dieselin käyttö johtuu useiten siitä, että tämä on kaikkein edullisin polttoaine, koska sitä verotetaan kaikkein vähiten. Jos haluamme vakuuttaa kuluttajat, ja koska olemme näin halunneet tehdä, olemme esitelleet dieselin ympäristöystävällisellä, mutta nyt kuluttajat tietävät, että heille on kerta kaikkiaan valehdeltu. Ei mitään puhdasta dieseliä ole olemassakaan. Meillä on dieseliä, joka yli 400 000 kuolemantapausta aiheuttaa Euroopassa vuosittain. Tämä ei ole mitään puhdasta diiseliä, vaan päinvastoin uhka kansanterveydelle. Ja toivon, että tämän suullisen tarkistuksen hyväksymme, jotta lopultakin pääsisimme eroon tästä saastuttamisesta. Meidän pitää poistua dieselin käytöstä ja rohkaista alueita ja kaupunkeja turvautumaan muihin vaihtoehtoihin. Kiitoksia. Mikko. Niin, tästä ei nyt pidetä puheita. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Sitten pitää nousta seisomaan. Silloin pitää nousta seisomaan. Jos joku vastustaa tätä suullista tarkistusta, jos näitä on enemmän kuin kolme, kuten on, tämä suullinen tarkistus on hylätty. Äh, ja, tämän johdosta äänestämme nyt NVYFstä. NVFstä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. NVG Gunnar puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi H. Heikki puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi I puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi J niin kuin Jaakko puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. NVE puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistus 32 raukeaa. Nyt 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. 59 siis äänestys alkaa. Kansanpuolueessa yksi jäsen liikaa. Vaihdetaanko siellä juuri vuoroa vai kuinka? Nyt kaikki pitää taas paikkansa, eli äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 21, 26 äänin hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puoles, hetkinen 70 juu puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi C. C. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi K, niin kuin Kalle puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 74. Äänestys alkaa. Kansanpuolueessa jälleen yksi jäsen liikaa äänestämässä. Nyt pitää paikkansa. Äänestys päättyy. 20, 27 äänin hylätty. Envi N, Niilo puolesta vastaan tyhjää hylätty. NVO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen NVR raukea, NVS puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. NVS Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25-20 äänin hyväksytty. Envi T. Taneli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitosesta ei äänestetä, no vote. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80. Aha, nämä ovatkin kaikki no vote, eli nyt mennään suoraan loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 5 vastaääntä, ei tyhjiä, hyväksytty, onnittelut, 5 tyhjää. Kari Madelli, onneksi olkoon. The floor is yours. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni kanssaesittelijöitä. Tiedän, että tämä on ollut hyvin vaikea työ, erityisesti kompromissien laataminen, mutta onnistuimme siinä, että sen todellakin haluaisin varjoesittelijöitä kiittää. Dominik Resmanon ja Paul Beckman. Haluaisin kiittää teitä ja Maggie, Manuel ja Guillaumin avustajani. Niin haluaisin kiittää teitä. että olette olleet suurena tukena. Kiitoksia. Sehr. Und dann kommen wir zur nächsten Abstimmung auf dem No niin, ja nyt seuraavaan äänestykseen digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja esittelijänä tai valmistelijana Merja Kyllönen. Ja. So, David. No niin, saanko pyytää kaikkia olemaan ihan rauhassa ja hiljaa? Er quatscht die ganze Zeit. So, kompromiss. No niin, kompromissi yksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen Puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta 11 kahdessa osassa. Otetaan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tämä voidaan tarkistaa, siis 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23-23 äänin hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25-21 äänin hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-25 äänin hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 77 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21, 23 äänin hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta. Vastaan tyhjään hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin loppuäänestykseen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, neljä vastaan, ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty siis sydämelliset onnittelut Merja Kyllönen ja kiitokset. So, wir, hm? Mm. wir kommen jetzt zu... Ja nyt kolme äänestystä, jotka koskevat trilogi, neuvotteluja ja rautatiepaketin teknistä osaa, pilaria. Näistä on jo virallisesti muuten päätetty, mutta virallinen päätös pitää tehdä nyt vielä. Ja kyse on ensinnäkin ehdotuksesta, joka meillä on tässä aluksi isoskun Bilbao Barandikalta. Otetaan saman tien tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta 4 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on toinen mietintö. Siinä esittelijä Kramaa. En tiedä kuka, mutta joka tapauksessa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 5 vastaan, 3 tyhjää hyväksytty. Ja sitten vielä kolmas äänestys, Robert Ziile, hän soittaa siellä puhelimella, mutta seuraa silti varmasti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 4 vastaan, 3 tyhjää hyväksytty. Kiitokset kaikille kolmelle esittelijälle. Ja. So, wir kommen jetzt zum... Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 12. Kyseessä on liikenteen ja liikkumisen pääosaston DG Movin esitys sääntelyn toimivuutta ja tudoksellisuutta koskevan ohjelman tarkistamisesta. Otetaan lyhyt tauko. Ne, jotka haluavat poistua, voivat lähteä. Kiitos, kun voit. ja,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 May I ask you, may I ask you please to leave the room? Voinko pyytää teitä joko lähtemään salista tai istuutumaan? Psst, das gilt auch für die Kommission. Tämä koskee myös komissiota. No, wir kommen jetzt zu... No niin, ja nyt kohta 12. Kyseessä komission esitys sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman tarkistamisesta parempaa sääntelyä matkustajalusten turvallisuutta koskevan lainsäädäntöön. Vähän aikaa sitten me saimme sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman tarkistamisen tulokset ja komission asiakirjasta voidaan vetää sellainen johtopäätös, että lainsäädäntö on pitkälti täyttänyt tavoitteensa. Tosin Komissio toteaa, että direktiivejä tulisi selkeyttää ja yksinkertaistaa. Voitaisiin esimerkiksi poistaa kaksi merkityksellisiä päällekkäisiä lakiehdotuksia, jotta turvanormeja voitaisiin entisestään parantaa. Tässä tarkoitetaan tietenkin Costa Concordian onnettomuutta Flaminian ja myös Norman Atlantikin onnettomuutta. Tästä syystä komissio on suunnitellut aloitetta, jolla voitaisiin parantaa ja yksinkertaistaa matkustaja-aluksia koskevia EUn turvallisuusvaatimuksia. Tästä syystä annan nyt puheenvuoron DG Movin pääosaston edustajalle, jotta hän voi selittää meille tämän pääkohdat. Olkaa hyvä. Oh, ich habe hier das Mikrofon war. Het staat op de agenda voor kwart over... Esityslistalla lukee, että vähän yli kymmenen ja nyt ollaan noin 19 minuuttia etuajassa. No niin. Äänestitte liian nopeasti. Jos komissio ei ole paikalla, niin otetaan tauko. Eli 10.15. Silloin jatketaan. Please sign your phone uh, to the meeting.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

Da sind der Niederländer und der Deutsche sich einig. Wir haben jetzt genau. Jos, Saksa, jos saksalaiset ja hollantilaiset pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen, niin kello on nyt 10.15 ja voidaan aloittaa. You to sit down, please. Voisitteko istutua alas? I'll leave the room. Taikka lähtemään salista pois. Ja johdanto jo kuultiinkin, joten sen pitempiä puheita. Annan puheenvuoron Rova Bögille. Try to be as short and concise. Yritän puheen mahdollisimman lyhyesti ja tiiviisti, jotta pystyttäisiin käymään keskustelua myöhemmin. Aion ensinnäkin selostaa teille täällä valiokunnassa tänään, kuinka olemme tarkastelleet niin sanotun fitness-sekin puitteissa matkustaja-alusten turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä. Ja tämä prosessi on ollut käynnissä jo pari vuotta, koska kuten voitte ymmärtää, kyseessä on hyvin tekninen aihealue, monimutkainen aihealue ja sääntelyä on mon- monta eri tasoa. Siinä on jäsenvaltioiden, EU-tasoista, kansainvälisen, kansainvälistä lainsäädäntöä ja niin edespäin. Periaatteessa Suuri osa EU-lainsäädäntöä on ollut sellaista, että sitä on sovellettu matkustajaluksiin ja se on luotu viimeisen 15 vuoden aikana. Ja oikeastaan suoraan sanottuna sitä on laadittu aina onnettomuuksien jälkeen. Tällä hetkellä meillä on neljä päälainsäädäntöblokkia. Yksi liittyy matkustajalusten teknisiin vaatimuksiin, kotimaan matkustamisessa ja sitten toinen koskee matkustajalista listoihin ja sitten kolmas liittyy Estonia-aluksen uppoamiseen ja lauttoihin ja neljäs liittyy sitten matkustajien rekisteröintiin. Olemme tarkastelleet huolellisesti, kuinka tämä lainsäädäntö on sovitettu yhteen toistensa kanssa eri osiensa kesken ja onko se vielä ajantasaista pitäisikö sitä, se, sitä päivittää. Hieman taustaa siihen, miksi tämä on tärkeä asia Euroopan kansalaisille. Meillä on kaiken kaikkiaan Euroopan unionin satamissa noin 400 miljoonaa matkustajaa vuodessa, jotka astuvat laivaan ja laivasta ulos ja Euroopan unionin satamien välillä kuljetetaan noin 210 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Ja noin 120 miljoonaa vuositasolla matkustaa niin sanotuilla äh, maan sisäisillä matkoilla. Eli se tarkoittaa sitä, että matkustajat matkustavat jäsenvaltion sisäisten satamien välillä. Jotta voitaisiin selventää muutamia määritelmiä, niin täytyy pitää mielessä, mitä tarkoitetaan matkustaja-aluksella ja kuinka se erotetaan esimerkiksi huvialuksista. Matkustaja-alus on yleensä sellainen, jolla kuljetetaan enemmän kuin 12 mat- maksavaa matkustajaa kerrallaan. Sen alle jäävät luvut kuuluvat huvi, huvialuksiin, erityyppisiin huvialuksiin. Ja tällaisia aluksia äh, säännellään huvialusdirektiivillä. Ja jotkut täällä ehkä ovat itsekin ohjanneet tämänkaltaisia aluksia. Tärkeätä lainsäädännössämme on se, että sitä sovelletaan todellakin matkustaja-aluksiin. Ne voivat olla lauttoja ja on olemassa ihan tietty lauttakategoria, joka turvallisuuden kannalta on hyvin tärkeää eli niin sanotut row, row eli ropax-lautat, tarkoittaa sitä, että sinne voi ajaa auton sisään, siis lau, auto, lautta, ja sieltä voi varata hytin ja nukkua siellä yönsä matkan aikana, samalla kun auto kuljetetaan mukana. Ja tällaisilla aluksilla on suuri vaara kaatua ja upota silloin, kun on tällaisia isoja autokansia. Jos sinne pääsee vettä, niin silloin on suuri vaara, että alus kaatuu. Ja sen takia vuonna 2003 Estonian uppoamisen jälkeen EU, Euroopan unioni antoi asiasta lainsäädäntöä, kohdennettua lainsäädäntöä. Ja sitten kerron ihan lyhyesti, mitä Euroopan asetuksilla säännellään ja direktiiveillä myös – Eli niillä säännellään alusten rakennetta, vakautta, paloturvallisuutta ja muita teknisiä turvallisuus, turvallisuusominaisuuksia, mm, pitäen sisällä muun muassa pelastusveneet ja niin edespäin. Ja EU-lainsäädäntö myöskin käsittelee tarkastuksia eli, ja sertifikaatiovaatimuksia ja matkustajien rekisteröintiä. No sitten jos selostaisin hieman näitä lainsäädännön eri tasoja. Ajatellaanpa, että alus matkustaa Kreikan ja Italian välillä. Se kuuluisi kansainvälisten matkusten ja, ma, ä, mat, matkustusääntöjen ja IMO-säännösten alaisuuteen. Jos kyseessä on tällainen ROPAX, lautta, autolautta, niin se kuuluu taas joidenkin EU- säännösten alaisuuteen. Ja kerron tästä hieman lisää myöhemmin. Kansainvälinen, kansainvälinen matka olisi myös sellainen, joka olisi EU-maan ja kolmannen maan välinen. Esimerkiksi jos matkustetaan Kreikasta vaikkapa Pohjois-Afrikkaan. Ja päinvastoin kuin kansallinen matka, joka tapahtuisi yhden jäsenvaltion sisäisten satamien välillä, johon nämä kansainväliset säännöt eivät sovellu, vaan EUn säännöt kyllä, eli siihen, mutta niihin yritetään ottaa mukaan mahdollisimman pitkälti kansainväliset säännöt myös, mutta yleensä nämä kansainväliset säännöt on luotu kansainvälisiä suuria aluksia varten, ja ne eivät välttämättä ole sovellettavissa pienempiin sisämaa-aluksiin tai tällaisiin kansallisiin matkustaja-aluksiin. Ja EUn lainsäädäntö koskee EUn merialuetta ja siinä otetaan huomioon ne maantieteelliset olosuhteet, joissa nämä alukset joutuvat purjehtimaan, niin ne ovat aika erilaisia keskenään. Ja senpä takia, jos turvallisuusvaatimukset pidettäisiin samana kaikille aluksille, ne voisivat joissakin konteksteissa olla ylimitoitettuja ja joissakin toisissa konteksteissa, jos nyt esimerkiksi alus on rakennettu matalampiin vesiin, vaikkapa Itämerellä, niin se ei välttämättä olisi sopiva taas sitten Irlannin vesille. Eli tästä syystä olemassa oleva lainsäädäntö on laadittu niin, että jäsenvaltiot voivat asettaa siihen poikkeuksia ja sitten nämä tar- poikkeukset pitää tarkastaa ja verifioida eh, Euroopan meriturvallisuusvirastossa ja myöskin komissiossa. Ja sitten seuraavasta kalvosta lyhyesti toteaisin, että meidän lainsäädäntö käsittelee siis matkustaja-aluksia, joka kattaa jäsenvaltioista lähtevät ja niihin saapuvat ö, alukset. Ja sitten kansainväliset säädökset sääntelevät autolauttoja ja niiden rekisteröintivaatimuksia. Ja Kavanitso, Norman Atlantic onnettomuuden jälkeen Kreikan ja Italian välillä. Siellähän tapahtui tulipalo joulun jälkeen, niin tämän jälkeen käytiin sieltä keskustelua. Tässä on sellainen klassinen autolauttatyyppi, jossa eu lainsäädäntö vaatii matkustajien rekisteröintiä. Ja varmaankin joitakin asioita tämän tapahtuman seurauksena tässä lainsäädännössä muutetaan. No sitten muutama varoituksen sana. Tämä EU-direktiivi, jossa käsitellään äh, kotimaan matkoilla olevia aluksia ei ole sovellettavissa Costa Concordian tyyppiseen risteilijä, risteilijä onnettomuuteen, onnettomuuteen, koska tämä on sen tyyppinen alus, jossa, jossa kyseessä on ää, risteilijäalus, joka matkustelee ympäri maailmaa, esimerkiksi jopa Karibian ja Aasian alueella. Ja sen takia tällaisilla risteilijöillä – risteilijöitä, tällaisia risteilijöitä täytyy säännellä IMOssa. Me eurooppalaiset tarjoavat, tarjoamme tietysti oman panoksemme IMOn säädöksiin turvallisuuden lisäämiseksi pitäen mielessä, että joka vuosi noin 6 miljoonaa eurooppalaista matkustaa tällaisilla risteily, risteilyaluksilla. Ja tietenkin kansalaiset usein valitsevat myös matkanjärjestäjänsä sen perusteella, sen lipun perusteella, minkä alla alus purjehtii. No miksi sitten säädöksiä on EU-tasolla eivätkö kansainväliset säädökset riitä? No ensinnäkin siksi, että kansainväliset standardit eivät ole sovellettavissa äh, maan sisäisiin vesimatkoihin. Sen takia on tarpeen säädellä turvallisuutta myöskin sisämarkkinoilla jotta sitä voidaan soveltaa EUn sisäiseen matkailuun ja kotimaan matkailuun. Ja haluamme varmistaa kansalaisille, että turvallisuuden taso on riittävä myös tällaisilla matkoilla. Ja EUssa näiden tuhoisien onnettomuuksien jälkeen erityisesti öljytankkereiden kohdalla ajattelen tässä nyt prestiisiä esimerkiksi. Olemme perustaneet Euroopan meriturvallisuusviraston ja mutta perustamme pitkälti lainsäädäntömme kansainvälisiin standardeihin, mutta omassa lainsäädännössä olemme laatineet merisäännöille mahdollisimman tiukat toimeenpanosäännöt. Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntöä tarkastetaan paikan päällä tapahtuvin lukuisin käynnein, mikä taas ei ole tilanne kansainvälisessä lainsäädännössä. Ja Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus myöskin haastaa yhtiöt oikeuteen, jos sääntöjä on rikottu. Olisi vaikeata saada tällaisia turvallisuussääntöjä aikaiseksi kansainvälisellä tasolla. Ja sitten löydöksemme. Onko meidän lainsäädäntömme ollut tarkoitukseensa sopiva? Sitä olemme yrittäneet mitata onnettomuusluvuilla ja sisämarkkinaulottuvuudella. Ensinnäkin kertoisin, kuinka monesta aluksesta tässä on kyse. Tällä meillä on lähes tuhat alusta, tarkkaan ottaen 922 matkustaja-alusta, jotka matkustelevat, purjehtivat Euroopan unionin vesillä 35. Eh, tämä tarkoittaa yhtä kolmasosaa kaikista matkustaja-aluksista. Tämä on hyvin pieni luku, jos verrataan tätä aluksin, jotka on rakennettu esimerkiksi puusta tai komposiittimateriaalista, koska meidän direktiivimmehän on sovellettavissa vain metallista ja teräksestä rakennettuihin aluksiin. Mutta käy selväksi, että Euroopan lainsäädäntö kuitenkin kattaa kaksi kolmasosaa matkustajakapasiteetista. Tämä on loogista, koska mitä suurempi alus on, niin sitä suurempi tendenssi, taipumus on sillä olla rakennettu äh, vahvimmasta äh, materiaalista eli teräksestä ja sitä suurempi matkustajakapasiteetti sillä on. Eli voidaan sanoa, että kaksi kolmas osaa aluksista matkustajakapasiteetilla mitattuna kuuluu tämän direktiivin piiliin. Tämä tar- tarkoittaa noin 380 000 matkustajaa. Tämä Euroopan tason lainsäädäntö, kuten totesin, on sovellettavissa teräksestä tai muista sen samankaltaisista materiaaleista rakennettuihin aluksiin. Ja tässä päästäänkin tärkeään kysymykseen, nimittäin siihen, että täytyy tarkistaa, sovellettaisiinko EU-lainsäädäntöä teräksestä tai sen eh, kaltaisista saman, samanlaisista materi- materiaaleista rakennettuihin aluksiin. Ei ole selvää esimerkiksi, että alumiinialukset, joka on metalli, mutta ei yhtä tulen kestävä kuin teräs, joskin se on, ö, on tuli eristetty. Eli ei ole selvää, kuuluisivatko tällaiset alukset direktiivin piiriin. Ja tämän prosessin, arviointiprosessin tuloksena kävi selväksi, että tätä täytyisi selventää. Pitäisi selventää myös sitä, että direktiivin piiriin kuuluvat alukset, tai kuuluvatko direktiivin piiriin alueet, äh, alukset, jotka toimivat äh, satama-alueen ulkopuolella. On mahdollista esimerkiksi Hampurista lähteä liikkeelle siten, että ei lähdetäkään liikkeelle Hampurista, vaan jostakin muualta tai jotka pysyvät siellä satama-alueella risteilemässä. Ja on selvää, että tällaiset alueet eivät kuuluisi direktiivin piiriin. Ja on olemassa noin 70 matkustaja-alusta, jotka ovat alle 25 metrisiä ja kuuluvat direktiivin piiriin. Ja vastaavasti meillä on melkein 2000 pientä matkustaja-alusta, jotka, joita ei ole sertifioitu direktiivin puitteissa. Ja tässä meillä on suhteellisuusongelma, eli meillä on 70 versus 1880. 1820, eli meillä on pieniä aluksia komposiittimateriaalista rakennettuja, ja on aivan selvää, että tämänhetkiset Euroopan unionin säännöt eivät ole asianmukaisia tällaisten alusten rakentamisen sääntelyn joten ehkä meidän täytyy laatia toisenlaisia sääntöjä, ja jotta voitaisiin taata suhteellisuus ja käsitellä näitä pienempiä, pienempiä aluksia, niin me katsomme, että olisi parempi, että ei katettaisi alle 24 metrin pituisia aluksia tämän direktiivin piiriin. No mitä olemme sitten konsultoineet ja mitä tahoja kuulleet tässä prosessissa? Olemme pyrkineet pääsemään vahvaan dialogiin kansalliseen, kansallisten vira, viranomaisten kanssa ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa, jotta pystyisimme oppimaan 15 vuoden täytäntöön panosta jotakin. Olemme pyrkineet tarkastelemaan sääntelykehyksen monimutkaisuutta, että saataisiin ajatuksia siitä, miten sitä voitaisiin yksinkertaistaa, mutta samalla taata sisämarkkinoiden turvallisuuden yhtenäinen taso. Olemme pyrkineet paikantamaan myös, kuinka tekninen kehitys, jota on viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut, voitaisiin paremmin hyödyntää. Olemme tarkastelleet, mitä on tapahtunut kansainvälisellä tasolla ja myös sitä olemme voineet oppia onnettomuuksista, mitä on tapahtunut kotimaan aluksilla. Ja sanon aivan avoimesti, että pyrimme järjestämään sidosryhmä dialogia, mutta näytti siltä, että matkustaja järjestöiden kanssa oli mahdotonta saada sitä aikaiseksi. Ja yksi heikkouksista on se, että ei ollut oikeastaan olemassa sellaisia järjestöjä, jotka olisivat puhuneet kansalaisten etujen puolesta, joten tulevaisuuden varalta täytyy tässä miettiä yhdessä ja lasken tässä nyt aika paljon Euroopan parlamentin apuun sen suhteen, että kuinka voitaisiin vahvistaa matkustajajärjestöiden kanssa käytävää vuoropuhelua niin, että matkustajien ääni kuuluisi paremmin siinä vaiheessa, kun sääntöjä laaditaan matkustajien turvallisuudesta. Lupasin kertoa teille hieman jotakin onnettomuustilastoista myös, jotta voitaisiin arvioida, onko tämänhetkinen oikeus puitteisto tarkoituksensa sopiva. Olemme katsoneet tietokantaa, jossa meillä on onnettomuustilastot onnettomuustutkintadirektiivin pohjalta, joka on hyväksytty vuonna 2009, ja olemme paikantaneet 4 onnettomuutta EU-sertifioiduilla kotimaan aluksilla viimeisen neljän vuoden aikana. Ja nämä ovat olleet sellaisia onnettomuuksia, joissa on kuollut vain yksi matkustaja. Ja kun verrataan tilastoja, niin nämä kotimaan matkustaja-alukset tämän neljän vuoden aikana ovat olleet sellaisia, että keskimäärin kaksi henkilöä loukkaantui joka aina äh, viittä onnettomuutta kohti ja yksi kuolemantapaus sataa onnettomuutta kohti. Ja kun verrataan tätä lukua kaikkiin Euroopan vesillä purjehtiviin äh, aluksiin ja ottaen mukaan myös kansainväliset alukset, niin tilanne on aika erilainen. Nimittäin yksi yksi matkustaja tai joka, toinen, joka toisessa äh, onnettomuudessa äh, loukkaantuu matkustaja ja 27, 27 onnettomuutta kohti kuolee yksi matkustaja. Ja sitten katsotaan vielä riskilukuja per matkustaja tunti. Ja kun verrataan tässä kansainvälisiä matkoja ja kotimaan matkoja. ja muita matkustustapoja, niin tässä luvut ovat aika hyvät. Parhaat luvut löytyvät ilmailualalta, mutta täytyy ajatella myös, että lento- on nopea matkustusmuoto, joten onnettomuusriski per tunti per matkustaja on matalampi. Mutta täytyy sanoa kuitenkin, että nämä ovat yksittäisiä äh, riskilukuja. Kun taas katsotaan yhteiskunnallisia lukuja, eli 380 kaikkein suurin lentokone, johon liittyy, mahtuu yli 500 henkilöä, ja verrataan sitä suurimpaan risteilijään, johon mahtuu noin 6000 matkustajaa, niin tietenkin matkustajaluvut ovat aivan erilaiset eri matkustusmuodoissa. Sisämarkkina näkymien suhteen voidaan todeta, että EU-direktiivi on edistänyt maiden välistä matkustajaliikennettä. Vuonna 1998 direktiivi hyväksyttiin ja siitä lipun Mm, muutokset eri EU-maiden välillä ovat kasvaneet noin 400 prosentilla. Eli todellakin tarkastuksen tuloksena voidaan todeta, että lainsäädäntö on relevanttia ja tarkoituksensa sopivaa, mutta sitä on syytä yksinkertaistaa. Ja mitä sitten komissio ehdottaa, että tulevaisuudessa tehtäisiin? Ensimmäiseksi olemme todenneet, että erilaisi, erilaisten tutkinta, tutkimus ja tarkastus järjestelmien välillä on päällekkäisyyttä ja EUn lainsäädännön, lainsäädännön tasojen välillä ja pyrimme tekemään lainsäädännön helpommaksi toimijoille. Ja on tarkasteltava myöskin suurten alusten lainsäädäntöä ja olemme halukkaita poistamaan suhteetonta sääntelyä koskien pieniä aluksia, koska tuossahan mainittiin tuo suhteettomuustilanne, vain 70 alusta on siellä, joihin tämä olisi sovellettavissa. Ja meidän on perus parannettava niiden kotimaan alusten äh, lainsäädäntöä, joihin EU lainsäädäntöä ei ole olemassa ja sen täytyisi olla suhteellista, kun sitä saadaan aikaiseksi meidän on parannettava äh, raportointijärjestelmää matkustajatietojen ja lukujen kommunikoimiseksi. Eli kun meillä on Norman Atlantinkin kaltaisia onnettomuuksia, niin täytyisi varmistaa, että luvut matkustajista ja heidän nimistään saataisiin käytettäväksi mahdollisimman heti, eikä tarvita puhelinsoittoja keskellä yötä matkas, matkanjärjestäjälle, jotta saataisiin nämä matkustajalistat käyttöön. Olisi tärkeää myöskin sisällyttää matkustajien kansallisuus tämänhetkiseen lainsäädäntöön. Nimittäin silloin, kun suoritetaan pelastustoimia, niin viranomaisten on tärkeää päästä yhteyteen esimerkiksi suurlähetystöjen kanssa, koska Euroopan vesillä matkustaa valtava määrä matkailijoita ja monilla heistä ei välttämättä ole suinkaan eurooppalainen passi hallussaan. Ja sitten vielä kansainvälisestä tasosta toteaisin, että meidän täytyy osallistua ja tällä hetkellä osallistummekin IMOn puitteissa lainsäädännön kehittämiseen. Käytämme miljoonia euroja siihen täällä Euroopassa, että voitaisiin parantaa matkustaja-alusten turvallisuutta silloin, kun ne ovat jollakin tavalla vahingoittuneet, rikkoontuneet merenkulussa. Ja tätä pyrimme viemään myöskin sinne kansainväliselle tasolle. Ja kuten totesin, olemme pyrkineet parantamaan sertifiointi eh, lainsäädäntöä erityisesti autolauttojen kohdalla ja haluamme parantaa erityisesti pieniin aluksiin sovellettavia standardeja. Kuten totesin, tämä on monimutkainen aihealue, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitos, että kuuntelitte. Niin, kiitoksia. Valitettavasti minun pitää hiukan kritisoida. Ei pelkästään sitä, että tulitte eh, myöhässä. Olimme myös sopineet 10 minuutista. Te puhuitte 25 minuuttia. Pyydän, että jatkossa noudatatte aikataulua, muutoin tämä ei oikein luonnistu. Ja nyt Wim van de Kamp. Eh, Puheenjohtaja, kiitokset. Ymmärrän kyllä tuon kriittisen huomionne, mutta siitä huolimatta tämä esitys oli minun mielestäni erity, erityisen hyvä. Suuret kiitokset siitä. Ja tarkoitan nyt nimenomaan tätä sisältöä, en ajankäyttöä. On hyvin houkuttavaa, että näinä refit aikoina ja paremman sääntelyn aikoina lähdetään tutkimaan määräyksiä. Minä kyllä olisin tässä hyvin varovainen. Me poliitikkoina olemme varsinaisia mestareita valittamaan onnettomuuden sattuessa, mutta jos me saamme onnettomuuksia estettyä hyvällä sääntelyllä, katsokaa nyt vaikka tässä salissa läsnäoloa, silloin poliitikot eivät ole paikalla. Eli toivon, että tässä asiassa komissio voi myös hiukan äh, pysyä tiukoilla linjoilla varapuheenjohtaja Timmermansin suuntaan, sillä turvallisuus tiellä, raiteilla ja vesillä on asia, josta ei voida tinkiä. Se ensinnäkin. Toiseksi, minusta tämä IMO ja EUn välinen suhde on nyt hankala. Miksi IMO ei voi yksinkertaisesti ottaa EU-sääntöjä käyttöön, siis tavallaan kääntää tämä tilanne toisinpäin? Nyt EUn täytyy aina hyväksyä imo säännöt, mutta minäkään kääntäisin tämän toisinpäin, koska meillähän on korkea turvataso. Se oli toinen asia. Ja kolmannekseen en ymmärrä sitä, että Costa Concordia, silloin kun se on eurooppalaisilla vesillä ja matkalla eurooppalaisten vesien ulkopuolelle, nämä eurooppalaiset säännöt eivät sitä koskisikaan, jos nyt Rova oikein ymmärsin, jos kerran näin on, niin miksi näin on, mikseivät ne koske. Ja sitten hyvin tärkeä asia on tietysti täytäntöönpano. En kuullut komission edustajan puhuvan tästä juurikaan, kuka tätä tekee ja miten. Ja sitten lopuksi vielä tämä matkustajajärjestöjen viesti on hyvin ymmärretty. Myös äh, rautatieliikenteessä ja tieliikenteessä pitää kiinnittää tähän enemmän huomiota. Kuluttajat ovat usein mukana IMKO-valiokunnan asioissa ja ehkä tämä on sellainen elementti, jota sielläkin voitaisiin pohtia. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitokset. Ja nyt Ismail Ertog. Ja, schön. Niin, sydämelliset kiitokset, rouva tästä hyvin laajasta esityksestä. Nyt te olette kyllä kuvaillut tilanteen, mutta minusta tilanne oli jo alun perinkin meille kaikille aika selvä. Kyse on siis sekä sisävesiliikenteestä että valtameriliikenteestä molemmissa toimivista aluksista ja en ota nyt ollenkaan tätä työntekijäpuolta esille. Tiedämme kaikki, että kansallisuuksia on mitä moninaisimpia ja sääntöjä todella monia, niitä ei kaikkia enää edes hahmoteta. Kyse on ensisijaisesti turvallisuudesta, alusten turvallisuudesta. Minua henkilökohtaisesti kiinnostaisi, mikä on komission puolelta seuraava askel. Täällä sanotaan refit, check, parempi sääntely, alusten turvallisuuden osalta. Siis onko teiltä nyt tulossa uutta lainsäädäntöä vai jonkinlainen tiedonanto vai mitä? Mitä tulee seuraavaksi? Mikä on nyt lopputulema tästä tutkimuksesta, jonka te olette teettänyt ja siinähän on hyvin paljon mielenkiintoisia seikkoja esillä jos kerran on ollut onnettomuuksia ja myös kuolemantapauksia, on luonnollisesti toimittava ja tehtävä jotakin. Olen hyvin tietoinen siitä, että nämä kaksi suurta laivaonnettomuutta Norman Atlantic ja Costa Concordia ovat keskeisiä esille nostettavia seikkoja, mutta emme halua joutua vastaisuudessa valittelemaan vastaavia tapahtumia. Ja siksi konkreettinen kysymykseni on, mitä meidän on määrä komissiolta seuraavaksi odottaa ja missä me voimme teitä myös tukea. Kiitos. Kiitos ja nyt Jackie Foster. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia komissiolle Kiitokset tästä kattavasta esityksestä. Uskoakseni olette oikeassa todennäköisesti, kun tuotte näitä asioita esiin, mutta tässä viittaisin asiaan, jonka kollegakin mainitsi. Lainsäädäntöä on olemassa, säännöt on olemassa, ja lainsäädännön tarkoitus on turvata myös sen toteutuminen. Välillä merenkulusta puuttuu avoimuutta, eri sattumusten tai onnettomuuksien suhteen, mutta yleisesti ottaen minä ottaisin tässä kyllä varovaisen lähestymistavan käyttöön. Minä tulen merenkulku valtiosta ja on erittäin hyvä eritellä kansallinen Euroopan unionin ja IMOn sääntö, mutta kun sääntöjä on näin paljon ongelmaa, että kukaan ei enää tiedä, mikä tilanne todella on. Ongelma on se, että me olemme kansainvälisen merenkulkujärjestön ja mielestäni, koska laivat voivat muuttaa reittiään ja niin edespäin tullessaan Euroopan unionin aluevesille, meidän pitäisi varmistaa se, että kaikki nyt noudattavat samoja sääntöjä. Minä olin mukana Erika kuulemisessa. Luonnollisesti Kosta Concordiassa järjestettiin myöskin kuulemisia. Tämän valiokunnan puheenjohtaja oli sitä järjestämässä ja me tiedämme kaikki hyvin, että onnettomuuksia sattuu. Mutta aivan suoraan sanottuna minulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä te todella haluatte tehdä. Te sanotte, että lainsäädäntö on olemassa, kyllä, sitä on olemassa, ja te sanotte, että se on tarkoitukseen sopivaa, tämähän on hienoa, Roro lauttojen onnettomuuksien jälkeen, kun hirvittäviä onnettomuuksia tapahtui, on saatu edistystä aikaan, mutta en nyt oikein tiedä, mikä tilanne on, mitä te oikein haluatte tehdä. Jollakin tavalla en lainkaan saa hahmotettua kuvaa asiasta. Tulette valiokuntaan ja olisi hyvä, että te kerrotte, mitä haluatte tehdä sen sijaan, että vain kartoitatte taustaa. Te, te siis haluatte yksinkertaistaa asioita lainsäädännössä – ehkäpä kun teillä oli imo edustajien kanssa kokous, kun se on tulossa tammikuussa, te voisitte kysyä heiltä, mitä he toivovat, ja sitten palaavat, palata tänne meidän luoksemme. Tämä on ECR-ryhmän kanta. Kiitoksia. Kiitoksia ja Gesine Maisner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös Rova Berg tästä selvityksestä. Olihan se pitempi kuin suunniteltu, mutta minusta oli hyvä saada yksityiskohtainen esitys asiasta. Ja vahinko minusta on se, että tässä tapauksessa Ferminia ei ollut lainkaan mukana, koska se oli rahtilaiva. Meitä kiinnostaa senkin osalta totuus. Sehän ei koskenut matkustajia, mutta kuolintapauksia oli silti. Yleisesti ottaen kysymys. Te totesitte, että Costa Concordiassa EU-säännöt eivät olleet voimassa. Wim van de Kamp otti tämä jo esille. En oikein ymmärrä. Jos alus kerran liikkuu EUn alueella, täytyy EU-sääntöjen olla aina voimassa samantekevää, millä ollaan liikenteessä ja mitä tapahtuu. Miksi näin on? Onko merenkulussa tosiaan toisin? Ja yhtä lailla en oikein ymmärtänyt sitä, kun te sanoitte, että kotimaan matkojen aikana imomaa säännöt eivät ole voimassa. Minä luulin, että imosäännöt ovat voimassa asiassa aina saman tekevää missä maailmassa alus liikkuu. Miksi näin on? Minä kuvittelin, että kyseessä on kansainvälinen lainsäädäntö, joka ylittää tavallaan kaiken muun. Ja sitten näistä kohdista, joita te toitte esille, minä kuulin että te kyllä pitkälti kerroitte, mitä aiotte tehdä. Eli missä on päällekkäisyyttä lainsäädännössä, pyritään yksinkertaistamaan, näin minä sen ymmärsin, ja minusta se on ihan oikein. Jos on kahteen kertaan säädelty, niin eihän sitä tarvitse, kerta riittää. Ja te sanoitte, että on hyvä, että että alle 24 metrin aluksia ei säädeltäisi EU-laajuisesti. Totesitte, että ne kulkevat oikeastaan kansallisia reittejä kansallisella tasolla. Silloin on parempi jättää asia subsidiariteetin varan, mutta minusta normaalisti liberaalithan kannattavat aina subsidiariteettia yli kaiken. Minä kysyisin kuitenkin, missä määrin nämä voimassa olevat säännöt toteutetaan kaikkialla yhtäläisesti. Jos EU-kansalaisena on liikkeellä, sanotaan nyt vaikka kotimaan matkalla, onko turvallisuus niin tarkkaan hoidettu kuin toivoisi. Muutoinhan te totesitte, että rekisteröinnissä on ilmoitettava kansallisuus minusta ihan selvää. Jos tapahtuu jonkinlainen kriisi tai on onnettomuus, pitää pystyä ottamaan nopeammin viranomaisiin yhteyttä. Erittäin hyvä. Yhtä lailla hyvä on se, minkä te mainitsitte, että ovatko turvanormit erilaisia eri alusluokissa, voidaanko niitä soveltaa eri tavoin. Ehkä tätä pitäisi vielä tarkastella, riittääkö tämä näin vai pitäisikö tehdä jotakin. Sekin oli hyvä. Kokonaisuutenahan meidän intressimme tulee olla, että Eurooppa-poliitikkoina takaamme merenkulussa matkustajille turvallisuuden – ja ymmärrän hyvin Wim van de Kampia, jos kerran EU-säännöt ovat tiukemmat, miksei niitä lähdetä ajamaan kansainvälisesti. Tiedän, ettei se ole imossa helppoa, siellä on monia maita osallisena. Mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon he ovat valmiita EUlta omaksumaan. Kiitoksia. Ja nyt Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Kristiinille hyvästä esityksestä. Olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että asioita voidaan tehdä fiksummin, päällekkäisyyksiä voidaan purkaa, mutta se on tehtävä niin, että me ymmärrämme jokainen sen, että liikenneturvallisuus ja ihmishenkien suojeleminen on asia, josta ei Euroopassa eikä koko maailmassa kannata tinkiä, koska tällä puolella on pystytty jo vuosia osoittamaan se, että yksi säästetty miljoona on monta kertaa tuonut menetetyn 10 miljoonaa ja sen lisäksi korvaamattomat menetykset ihmishenkien katoamisena, ihmishenkien menettämisenä. Ja mielestäni koko EUn laajuinen turvallisuusyhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Ei yhtään jäsenmaata eikä yhtään eurooppalaista poliitikkoa kiinnosta selittää, ihmishenkien menetystä, ihmisten kuolemista vesialueilla, merillä sillä, että no kun oli subsidiariteettiperiaate, niin sen vuoksi toimittiin näin. Se ei lämmitä enää ketään siinä tilanteessa, jos vahinko sattuu. Sen, sen vuoksi mielestäni meidän kaikkien europarlamentaarikkojen, mutta myös kaikkien jäsenmaiden ja ennen kaikkea nyt komission, neuvoston ja parlamentin yhteistyössä pitää tehdä töitä, että meillä olisi aina ajantasainen tilannekuva, mitä Euroopan merillä ja vesialueilla tapahtuu, millainen meidän turvallisuusjärjestelmämme on ja miten me pystymme vastaamaan yhdessä niihin haasteisiin, mitä meidän eteemme tulee. Me voidaan uudella teknologialla uudistaa kehittää merenkulun laitteistoa. Olisi fiksua tehdä sitä työtä yhdessä jäsenmaiden ja koko Euroopan kanssa, laajentaa sektorit, kaikki sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja koota merelliset toimijat tekemään sitä työtä joukkueena. Ei niin, että me puhumme aina subsidiariteettiperiaatteesta silloinkin, kun on kyse ihmishenkien turvaamisesta, suojelemisesta ja jos halutaan tehdä järjestelmiä, jotka toimivat yhteen, niin silloin tarvitaan jäsenmaiden yhteistyötä. Ja mielestäni meillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa järjestelmä, joka palvelee koko eurooppalaista merenkulkua ja vesiliikennettä. Mutta siihen tarvitaan yhteisiä toimia ja myös tietyllä tapaa sen rakastetun subsidiariteettiperiaatteen unohtamisen hetkeksi silloin, kun on kyse ihmishenkien turvaamisesta ja meriturvallisuuden parantamisesta. Kiitos. Danke sehr. Kiitokset ja nyt. Oh, thanks very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ähm, komission edustaja Bergille tästä esityksestä. Odotan mielenkiinnolla sen lukemista ja läheistä tutkimista pääsen ruudulla olleen lukemaan. Minusta tulee esittelijä tässä asiassa, joten odotan todellakin asian tarkastelua mielenkiinnolla. Ja olen sitä mieltä, että tässä se, että otetaan matkustajat paremmin huomioon ja että matkustajia kuullaan enemmän, on hyvin tervetullut. Tämä teidän prioriteettinne yksinkertaistaa asioita on erittäin tervetullut. Kaksinkertaistamista emme todellakaan tarvitse ja olen Gesinin kanssa samaa mieltä tai samalla tavoin huolissani siinä, että kansainvälisellä matkalla oleva alus, tässä ajattelen Costa Concordia luonnollisesti, kansainvälisellä matkalla oleva alus jonka matkasta osa tapahtuu Euroopan unionin aluevesillä, ei ole Euroopan unionin sääntöjen alainen. En tiedä, ymmärsinkö nyt oikein tämän, mutta minä en itse asiassa oikein ymmärrä, mikä logiikka tässä voi olla. Me haluamme, että säätelymme on kattavaa ja että se on voimassa kaikkialla, missä merenkulkua tapahtuu Euroopan unionin vesillä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää tarkastella lähemmin onnettomuuksia ja syitä niiden tapahtumiselle ja, ja varmistaa, että mahdollisimman pitkälle selvitämme onnettomuuksien syyt tässä refite työssä Tässäpä pähkinänkuurassa puheenjohtaja kaikki. Kiitoksia. Kiitos Peter Lundgren. Kiitoksia ja Peter Lundgren. Well, thank you, Chairman. Well, I don't have so much to say about this, but uh, actually for once, for me it seems like... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä ei ole paljonkaan lisättävää, mutta tässä pyritään selventämään asioita ja joitakin tarpeettomia sääntöjä poistamaan ja tekemään järjestelmästä yksinkertaisempi. Jos nyt toivoisin jotakin Euroopan unionilta, se olisi juuri sitä, että se pyrkisi olemaan täsmällisempi ja yksinkertaisempi. Eli minulla ei ole ongelmia kyllä tämän kanssa. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt Dominik Riquet. Dominik Riquet. President, äh... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissiota tämän tutkimuksen laadusta. Minua se kiinnostaa aivan erityisesti, sillä minä olen ollut esittelijänä kahdessa merenkulkun turvallisuutta käsittelevässä kysymyksessä. Minulla on kaksi kysymystä. Te olette tehneet suuria muutoksia ähm, alusten tasapainoon, tasapainon kysymyksiin. Erityisesti tässä käsitellään roro-aluksia, jotka ovat erittäin suuri osa eurooppalaisesta merenkulusta. Tässä halutaan tehdä erityyppisiä muutoksia leventämään aluksia ja parantamaan teknisin toimin tasapainoa. Tämä ei vaikuta vain erittäin raskaiden alusten teknisiin ominaisuuksiin, mutta myöskin parantaa niiden turvallisuutta myöskin satama-alueella. Tämä ei siis ole mikään pieni asia, mutta te sanoitte, että te olette voineet keskustella hallinnon kanssa asiasta, mutta ette voineet olla yhteydessä matkustajien kanssa. Ja tässä toisin esiin myöskin sen, että ilmeisesti merenkulkualan ammattilaisten kanssa ette myöskään ole olleet yhteyksissä. Tämä on erittäin äm, suuri äm, kysymys. Heillähän on valtava suuri näin ropaks alueiden turvallisuuteen valtavan suuri panos. Eli kysymykseni on se, Olisitteko te valmis näin tekemään ja onko teillä jonkinlainen suunnitelma tämän ammattialan edustajien kanssa keskustella näistä erittäin tärkeistä turvallisuustoimista, jotka vaikuttavat hyvin suuresti myöskin näiden alusten äh, taloudelliseen toimintaan. Minä olen erittäin yllättynyt siitä, että nämä ehdotetut toimet ovat näin suuria ja ilmeisesti kuitenkaan minkäänlaista yhteyttä ei ole ollut teidän puoleltanne tämän ammattialan edustajiin. Luonnollisesti, eh, kuten kollegat toivon, että turvallisuutta voidaan parantaa. Enkä epäile, etteivätkö nämä turvallisuustoimet olisi hyvin perusteltuja, mutta haluan toistaa, että kun viittasitte viittasin Ropax-alusten yhteydessä tasapainossa äh, niiden ovien leveyteen, niin sillä ei ollut mitään tekemistä tasapainolle, mitään tekemistä näissä onnettomuuksissa ollut. Ähm, no, te olette keskustelemassa parlamentin kanssa, sehän on äh, tavanomaista, mutta mielestäni olisi hienoa, että keskustelisitte myöskin tämän ammattialan edustajien kanssa, ja haluaisin siis tämän kysymykseni Haluaisin tietää, onko teillä tarkoitus olla merenkulkualan edustajiin yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia ja Bruno Golnish. Merci, monsieur le président. Je voulais poser la même question. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on aivan sama kysymys kuin edustaja Rikeillä eh, sen suhteen, eh, onko hän ammattialaan oltu yhteydessä tai tarkoitus olla yhteydessä, mutta hän tämän paremmin esittikin jo, joten minä en nyt sitä toista, mutta minulla on vielä toinen oma kysymyksen, jonka haluaisin liittää jo sanottuun nimittäin se, että vaikuttaa siltä, että Euroopan unionin lainsäädäntöä ei voida soveltaa kosta Concordaan. Jos tässä kysymyksenä on se, minkä lipun alla äm, alus on ollut, äm, mielestäni kuitenkin, jos alus kuljettaa Euroopan unionin vesillä matkustajia, jotka enimmäkseen ovat eurooppalaisia, ja jos tämä yhtiö on eurooppalainen yhtiö, sen pitäisi toimia Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Ehkäpä ymmärsin nyt väärin. Minä käsitin, että alle 24 metriset alukset jäävät tällä hetkellä Euroopan unionin lainsäädännön ulkopuolelle, mutta en aivan ymmärtänyt, mitkä ovat tarkoituksena. Onko tarkoituksena siirtää ne nyt laajennetun tai muutetun lainsäädännön alle vai jättää tilanne nykyisen kaltaiseksi periaatteen mukaisesti. Tämä on siis yksi asia, jonka haluaisin saada vielä selvennettyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt Rova Berg, teillä on vielä tilaisuus vastata. Thank you and thanks for all the... Uh, Kiitoksia paljon ja kiitos kysymyksistä. aloit muistuttaisin siitä, kun kysyttiin, että mitä komissio tekee löydöstensä perusteella. Lista toimenpiteistä löytyy raportistamme 2015-04, jossa ehdotamme, että yksinkertaistamisprosessin ensimmäisessä vaiheessa komission ehdotukset luultavasti, jotka tulevat keväällä, on tähdätty poistamaan päällekkäisyydet sertifiointilainsäädännöstä ja niillä pyritään parantamaan direktiivien määritelmiä, esimerkiksi kuuluvatko alumiinialukset EU-lainsäädännön piiriin vai ei. Ja tarkoitus on selventää määritelmiä matkustajien rekisteröintivaatimusten suhteen. Aikaisempi direktiivi hän on vuodelta 1998, ja ehdottamme myös, että sulkisimme pois sellaiset matkustaja-alukset, jotka ovat alle 24 metrisiä teräsaluksia olemassa olevista direktiiveistä tai niiden soveltamisalasta, koska niitä on vain 70 alusta ja se tarkoittaa vähemmän kuin 1 prosenttia matkustajakapasiteetista ja meidän tutkimuksemme ovat selkeästi osoittaneet, että näitä aluksia koskevat vaatimukset ovat liian raskaita, kuormittavia ja nämä alukset eivät ole samalla kilpailutasolla kuin muut matkustaja-alukset, jotka seilaavat Euroopan vesillä ja jotka on rakennettu jostakin toisesta materiaalista. Ja sitten haluamme käyttää myöskin olemassa olevia sähköisiä rekisteröintijärjestelmiä, jotka ovat jo yhteensopivia ja jotka on rakennettu yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä ja EMSAn välillä, jotta matkustajatiedot olisivat käytettävissä vastuussa olevien viranomaistahojen tahojen puitteissa silloin, kun onnettomuuksia tapahtuu. Mutta toimijoina, niin että niin, toimijoiden täytyy lähettää nämä matkustajat listat kansalliseen raportointiyhteyspisteeseen niin, että nämä tiedot ovat tarvittaessa käytettävissä ihan välittömästi. Ehdotamme myös, että parannettaisiin kansainvälisiä standardeja koskien matkustaja-aluksien vakautta ja tästä ehdotus on jo lähetetty neuvostolle ja palaan sen sisältöön sitten, kun vastaan edustaja Riken ja Goldsin kysymyksiin hetken päästä. Ja tämä johdatteleekin minut sitten kansainvälisen ja Euroopan ja kansallisen tason määräysten yhteyskohtiin. Euroopan tason direktiiviä sovelletaan vain matkustaja-aluksiin, jotka tekevät maan sisäisiä matkoja, eli kyseisen tai, tai jäsenvaltioiden välisillä reiteillä. Sitten meillä on kolme luokkaa, alusluokkaa A, B, C ja D. Ja EUn lainsäädäntöä sovelletaan niin sanottuihin A-luokan aluksiin. Ja tämä lainsäädäntö on samanlainen kuin IMO lainsäädäntö. Eli jos otetaan Costa Concordia-tapaus nyt nimenomaisesti, joka purjehti siis Italian lipun alaisuudessa, niin kyllä EU-direktiiviä piti soveltaa, koska Costa Concordia on A-luokan alus, mutta kaikki määräykset ovat sisällöllisesti määritelty siellä imo määräysten tasolla, koska oikeastaan mikään isoista matkustajaluksista, erityisesti risteilyaluksista, ei ole Euroopan lipun alaisia yleensä. Se oli ihan vain yhteen sattuma, että tämä sattui olemaan Italian lipun alla purjehtiva alus. Yleensä ne ovat Bahamasaarten lipun alaisuudessa ja niin edespäin. Yleensä tämä bisnes on maailmanlaajuista nämä eivät matkusta yleensä eurooppalaisten satamien välillä. Eli ainoa järkevä paikka säännellä tällaisten alusten liikkuja ja tällaisia aluksia on IMO-taso. Eli syy siihen, miksi on järkeä säännellä tiettyjä alustyyppejä kansainvälisellä tasolla, on tässä. Mutta älkää nyt unohtako, että meri liikenteessä omistaja voi päättää ihan yhdessä yössä vaihtaa aluksensa rekisteröintiä tietyn maan lipun alle. Jos me haluamme tehdä jotakin hyvää ja haluamme, haluamme parantaa tätä sekavaa sääntelytilannetta, niin se, mitä pystyisimme omilla ehdotuksillamme tekemään, olisi vain se, että nämä alukset eivät enää olisi Euroopan lipun alla purjehtivia. Pienempien alusten kohdalla tämä ei olisi edes mahdollista ja sen takia meillä on tämä RORO-alus, matkustajarahtialusdirektiivi, koska nämä ovat eurooppalaisia aluksia. Nämä ovat aluksia, jotka purjehtivat Euroopan satamien välillä. Mutta tällaiset suuret valtamerimatkustaja-alukset ovat sellaisia, että niitä on järkeä säännellä pelkästään kansainvälisellä tasolla. No sitten mitä pitäisi säännellä kansainvälisesti? Onnettomuusvakaus säännöstö on tärkeä. Ja tämä liittyy, tämä direktiivi nimenomaan aluksen jakaminen eri osastoihin, kuten edellä todettiin. Estonian uppoamisen jälkeen on laadittu sääntöjä IEMOn tasolla ja siinä todetaan, että aluksen koon, pituuden, matkustajamäärän perusteella niin ja niin monta vesitiivistä osastoa on rakennettava kyseiseen alukseen niin, että jos tapahtuu vahinko, jos alus rikkoontuu, ajaa karille, niin se ei automaattisesti uppoa täytyvedellä ja uppoa. Tämä on sellaista lainsäädäntöä, joka ei välttämättä yleensä ole ollut kovin innova, innovatiivista. Ja sen takia IMO vuonna 2009 mm, laati uudet säännöt, jolla edistetään innovaatiota ja näiden sääntöjen perusteella sitten laivan rakentajan tai suunnittelijan annetaan päättää, kuinka monta osastoa laivaan rakennetaan, jotta se pysyy merenkulkukelpoisena, uppoamattomana vahingoittumistapauksessakin. Ja uusissa IMO-säännöissä todetaan, että aluksen täytyy selviytyä tiettynlaisista onnettomuusskenaarioista ja tietystä määrästä onnettomuusskenaarioita. Eli, eli rakentajan täytyy päättää, että minkälaisilla toimenpiteillä se takaa, että alus pysyy merenkulkukelpoisena ja uppoamattomana tietyissä tilanteissa. Ja vuodesta 2009 eteenpäin sen jälkeen, kun tämä lähestymistapa muutettiin, innovatiivio ystävälliseksi, eli ei haluta olla preskriptiivisiä, määräillä kaikille, mitenkä tarkkaan ottaen aluksi pitää rakentaa, niin sen jälkeen kun nämä uudet säännöt tulivat voimaan, niin Euroopan unionin kannalta ja sen lainsäädännön kannalta, joka perustuu siis IMO-säännöstöön, niin totesimme, että ennen kuin muutamme EU-lainsäädäntöä, matkustajarahtialuksien osalta haluamme varmistaa, että uudet IMO-säännöt ovat ainakin yhtä hyvät kuin entiset säännöt. Ja sen takia me suoritimme lukuisia tutkimuksia ja olemme itse asiassa viimeisen 15 vuoden aikana, 2009 vuodesta lähtien, noin 4 miljoonaa euroa tutkimuksiin, jolla olemme antaneet koko laivanrakennusteollisuudelle mahdollisuuden tarkastella, pystyvätkö ne näiden sääntöjen perusteella rakentamaan aluksia, jotka ovat turvallisempia. Tarkoittaa siis sitä, että ne uppuavat hitaammin silloin, kun rahtiruuma vahingoittuu. Ja on pystytty osoittamaan, että paljon, paljon voidaan tehdä, jotta voitaisiin parantaa matkustaja-alusten turvallisuutta, selviytymiskykyä, jos ne rakennetaan hieman eri tavalla kuin ennen. Ja puolet näistä... Pyydän lopettamaan, pyydän lopettamaan. No- Tutkimuksilla ei pyritä pakottamaan rakentajia vai muuttamaan liiketoimintamalliaan, vaan heitä pyritään kuulemaan. No luulen, että olemme, olen nyt kattaneet ne kattanut ne perusasiat, mistä täällä puhuttiin. Kiitos. Kiitokset jälleen tästä esityksestä. Esitys oli hyvä, mutta tästä 45 minuutista, jotka meillä oli käytettävissä, me te käytitte 35 minuuttia. Parlamentille jäi vain pieni osa. Me kutsuimme teidät hiukan pidemmäksi aikaa, jotta kuulisitte myös keskustelun ja vastaisitte kaikkien kysymyksiin. Siis seuraavalla kerralla pyydän teitä pitäytymään teille annetussa ajassa, jotta meille jää aikaa keskusteluun. Nächsten Punkt. Ja näin siirrymme seuraavaan kohtaan. Das ist der Bericht zum Kyseessä on raportti MH17 lentoturmasta ja keskustelu Alankomaiden tutkintalautakunnan ja Euroopan lentoturvallisuusviraston kanssa. Ehkäpä tässä aluksi vielä huomauttaisin, että viime viikolla oli vakava onnettomuus Siinain niemimalla. Kyseessä ei ollut lentäjävirhe. Tätä ei ole vielä lopullisesti selvitetty, mutta tähän astinen selvittelykin on osoittanut, miten hankalaa selvittely on. Ja siksi pyytäisin teitä istuutumaan, olkaa hyvä. und begrüße recht herzlich. Sydämellisesti tervetuloa herra professori Ervin Müller. Hän on Alankomaiden tutkintalautakunnan eli turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhtä lailla toivotan tervetulleeksi herra Patrick Keen. Hän on Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtaja. Kuten tiedätte, Alankomaiden turvallisuuslautakunta on esittänyt oman loppuraporttinsa tästä. Itä-Ukrainan lentounnettomuudessa kuolivat kaikki 298 koneessa ollutta henkilöä, joista suurin osa oli alankomaista. Vaikka kansainvälisten sopimusten mukaan tutkintaa lentoonnettomuuksien sattuessa on kyseessä olevan maan harteilla, eli tässä tapauksessa Ukrainalla. Ukraina välitti tämän Alankomaille. Ja tutkinnassa olivat mukana asiantuntijoita Alankomaista, Ukrainasta, Malesiasta, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Venäjältä sekä yhdeksästä muusta ja itse alalta olevia asiantuntijoita. Tässä raportissa analysoidaan kaikki käytettävissä oleva tieto lentosuunnitelmasta, lentohenkilöstön pätevyyteen, koneen tilaan ja kuntoon, mustan laatikon tietoihin ja jäljelle jääneen rungon osiin. Me olemme puhuneet tästä hyvin paljon. Tämä on osin liikuttanut meitä myös hyvin läheltä. Olemme puhuneet tästä myös EASan kanssa. Ja siksi olen pyytänyt, että herra Patrick Ki EASan johtaja olisi tänään mukana kertomassa meille, mitä uutta aiheesta tiedetään ja mitä uutta lentoturvallisuudesta on tiedettävä. Annan aluksi puheenvuoron herra Müllerille. Eli herra tohtori Müller, puheenvuoro on teillä ja sitten myöhemmin herra Kiivoi lyhyesti täydentää. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös kutsusta tulla tänne puhumaan ja kertomaan teille tästä tutkinnasta. Minä kerron tässä jatkossa tämän kaiken teille hollanniksi. Hyvät naiset ja herrat, ihan mielellään meillä on täällä tulkit sitä varten nimenomaan. Tiedän. Hyvät naiset ja herrat, 17. heinäkuuta 2004 lento MH17 iskeytyi maahan Ukrainan itäosassa. Tästä seurasi 298 henkilön kuolema ja se järkytti maailmaa ja osui satoihin perheisiin kovana iskuna. Nyt neljä viikkoa myöhemmin 13. lokakuuta on eh, onnettomuustutkintalautakunta tai turvallisuuslautakunta julkaissut kansainvälisen tutkinnan loppuraportin raportin. Varmaankin olette tästä tietoisia ja tänään olen täällä kertomassa teille mahdollisimman lyhyesti tästä tutkinnasta ja vastaamassa kysymyksiinne tämä turvallisuus tutkintalautakunta on Alankomaissa riippumaton tutkintalautakunta, joka tutkii tällaiset tapaukset. Tarkoituksena on oppia tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta. Viime kuukausina olen yhdessä muiden lautakunnan jäsenten kanssa ollut tiiviisti mukana tutkimassa lennon MH3 MH17-onnettomuutta. Meillä on ollut neljä eri aihepiiriä. Mitä onnettomuudessa tapahtui, mikä oli lentoreitti, mitä tapahtui matkustajille, koneessa olleille henkilöille ja miten voidaan välittää matkustajatietoja. Tässä esityksessä keskityn ennen kaikkea siihen, mitä onnettomuudessa tapahtui ja mikä oli lennon MH17 lentoreitti konfliktialueen yl- yläpuolella ja koska kuvat kertovat usein enemmän kuin monet sanat, esitemme tässä välissä myös pari lyhyttä animaatiota aluksi itse onnettomuudesta. 17. heinäkuuta 2014 kello 15.20 Alankomaiden aikaa lento MH17 keskeytyi yhtäkkiä. Kaikki 298 koneessa ollutta menettivät henkensä. Tutkintavaliokunta on tullut seuraaviin johtopäätöksiin onnettomuuden syistä. Me olemme nostaneet esille kolme keskeistä seikkaa. Lento MH17 put putosi, koska sen ulkopuolelle, ohjaamon vasemmalle puolelle, osui ohjuskärki, joka räjähti. Se on tyyppiä 9N314M ja se sopii ohjukseen, joita käytetään Book-ilmatorjuntaohjusalustoista. Tämä on mielestäni hyvin oleellinen johtopäätös. Tuon räjähdyksen seurauksena koneen etuosa irtosi. Eli lentokone käytännössä hajosi ilmassa kappaleiksi ja hylyn osat levisivät noin 54 kilometrin alueelle Itä-Ukrainan. Ja kolmas johtopäätöksemme on se, että tämä ohjus ammuttiin alueelta, jonka koko on 324 kilometriä ja se sijaitsee Ukrainan itäosassa. Jotta voitte nähdä tämän kuvaavammin, esitämme teille nyt tästä lyhyen esityksen.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 Eh, eh, Hyvät naiset ja herrat, tämä ääni ei kuulu, joten yritän itse kommentoida hiukan näitä kuvia. Tässä on siis lento MH17 17. heinäkuuta 2014 matkalla Kuala Lumpuriin. Se lensi Amsterdamista Kuala Lumpuriin ja se oli 32 000 jalan korkeudessa, väisti hiukan ukkosta tuossa, mutta palasi sen jälkeen alkuperäiselle lentoreitille. Tässä ollaan Ukrainan yläpuolella. Ukrainan kohdalla ilmatila oli pitkälti suljettu. mutta vain tiettyyn korkeuteen asti, eli 320 jalkaan, ja sen yläpuolella tämä lentokone lensi. Ja sillä hetkellä, kun kello tuli 15.20, ammuttiin Buk, ilmatorjuntaohjus, joka räjähti lähellä lentokonetta. Ja tämä ohjus koostuu eri osista, tietyistä eri osista, jotka voidaan tässä ohjuskärjessä havaita ja hyvin eh, ratkaisevia osia ovat yksittäiset pienet osat, joita saatettiin löytää myös itse lentokoneesta ja lentäjän ruumiista. Tässä voitte havaita, kuinka ohjus lähestyy lentokonetta ja miten ohjus räjähtää vasemmalla ohjaamon yläpuolella. Sen jälkeen ohjaamo repeytyy irti, lentokone syöksyy maahan ja hajoaa täysin kappaleiksi pudotessaan ja putoaa Ukrainan itäosan. Tässä tuo kommentti ensimmäiseen osaan ja tässä näette osia noista, noita hylyn osia, joita siellä oli. Tässä näette ne johtopäätökset, jotka juuri esitin, eli tässä ne kerrotaan vielä uudelleen. Se lensi 32 000 jalan korkeudessa, mitään teknisiä muutoksia ei oltu tehty. Lento oli täysin normaali, miehistössä ei ollut mitään vikaa, lentokoneessa ei ollut vikaa, sen huolto oli tehty hyvin, meillä ei ollut minkäänlaista signaalia ohjaamon tai matkustamon tallenteissa Onneksi nämä mustat laatikot löydettiin niin, että niiden sisältö voitiin analysoida. Ja 13.03 tarkkaan sanottuna tämä äänite loppu. Ohjaamon reittivät sadat eri osat, ja me olemme rekonstruoineet tämän kaiken tarkalleen Alankomaissa, ja osa näistä osista on tässä löydettykin, kuten havaitsitte. Televisiossa olette varmasti tämä jo nähneet, tämän rekonstruktion. Ja rekonstruosta rekonstruktiosta käy täysin selväksi ilman minkäänlaista kyseenalaistamista, että tämä oli onnettomuuden aiheuttanut syy. Voitte tässä videossa havaita myös, kuinka on löydetty ohjuksen osia ja nämä ohjuksen osat vastaavat sitä, joita lentokoneesta on löydetty. Tässä on myös analyysi siitä, mitä me olemme voineet kuulla ohjaamon mikrofonien kautta. Siinä kuuluu ulkopuolella tapahtuva räjähdys ja tässä näette vielä ne paikat, joihin lentokoneen osat putosivat, oikeastaan kuusi eri osaa Ukrainan itäosaan. Ja tässä vielä jälleen kerran tämä ohjuksen ampuminen ja tuo räjähdys hiukan lentokoneen ohjaamon vasemman puolen yläpuolella. Nämä kolme henkilöä ohjaamossa kuolivat välittömästi ja muut matkustajat kuolivat sen minuutista puolentoista kestäneen putoamisen aikana, jonka kesti ennen kuin lentokone osui maahan. Ja tässä kommenttini tässä paikan päällä tähän pienen animaatiopätkään. Välittömästi MH17-lennon onnettomuuden jälkeen oli selvää, että turvallisuustutkintalautakunta halusi vaikuttaa tapahtumien tutkintaan ja siksi tutkijamme matkustivat Ukrainaan ollakseen mukana tutkinnassa. 23. heinäkuuta 2014 tarkalleen sanottuna turvallisuustutkintalautakunta otti kansainvälisen tutkinnan johdon tämän onnettomuuden osalta. Tämä tapahtui Ukrainan viranomaisten pyynnöstä. Meille oli äärimmäisen se tärkeää, että me selvitämme, mitä onnettomuudessa on tapahtunut ja järjestämme tutkinnan, kuten aina suurissa lentoonnettomuuksissa. Ja näin kansainvälisten määräyksien mukaisesti toimittiin. Nehän on annettu Chicagon sopimuksen liitteessä 13. Puheenjohtaja, muistutan vielä, että mukana oli seitsemän maata tässä tutkinnassa ja niillä oli kaikilla omilla, omat edustajansa Alankomailla, Ukrainalla, Malesialla, Yhdysvalloilla, Yhdistyneellä kuningaskunnalla, Australialla ja Venäjän federaatiolla. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO osoittautui äärimmäisen arvokkaaksi puitteistoksi, koska se muodosti perustan, jolta voimme tehdä hyvää yhteistyötä kyseessä olevien valtioiden välillä ja näin saatoimme tehdä myös johtopäätöksiä ja käydä niistä keskustelua eri valtioiden välillä. Se vaikutti paljon tutkinnan laatuun ja onnistumiseen. Toinen osa keskittyi tutkimaan lentoreittiä ja ennen kaikkea sitä, miksi Malaysia Airlinesin lento MH17 meni konfliktialueen yli, koska siellähän oli käynnissä aseellinen taistelu. Tämä on hyvin relevantti kysymys ja tämä on kysymys, jota monet ovat pohtineet ja pohtivat edelleenkin. Vastaus tähän kysymykseen on yhtä yksinkertainen kuin merkittäväkin. Tuolloin lähes tulkoon kaikki lensivät alueen yli. Ja miksi? Koska kukaan ei ajatellut, että siviiliilmailulle aiheutuisi vaara. Turvallisuustutkintalautakunta tutki aluksi sitä, mitkä lentoyhtiöt lensivät 14.17. heinäkuuta 2014 Itä-Ukrainan alueen yläpuolella. Näitä lentoyhtiöitä oli 61 32 eri maasta. Ne kaikki lensivät tuon alueen yläpuolella. Tuona onnettomuuspäivänä oli yhteensä 160 lentoa, jotka kulkivat Ukrainan itäosan yli ennen kuin se ilmatila suljettiin onnettomuuden jälkeen jälkeen. Eli lähestulkoon kaikki lensivät siellä. Ja kaikki nämä lentoyhtiöt kuvittelivat, että tilanne on turvallinen. Maan päällä kyllä oli käynnissä aseellinen yhteenotto, mutta lentotila oli avoin 32 000 jalan yläpuolella, eli noin 10 kilometrin yläpuolella siviiliilmailulle. Kukaan ei ajatellut, että siviililentokoneille voisi niiden matkalentokorkeudessa aiheutua jonkinlaista vaaraa. Chicagon sopimuksessa, eli kansainvälisessä siviiliilmailusopimuksessa, määritellään, että valtio itse on vastuussa siitä, onko sen ilmatilassa lentäminen turvallista vai ei. Sen on tämä itse määriteltävä. Ja ennen tätä onnettomuutta oli useamman kuukauden aikana jo ainakin 16 sotilaslentokonetta ja helikopteria ammuttu alas. Ukrainan itäosassa. Ukrainan viranomaiset tiesivät tämän ja julistivat, että näissä oli käytetty asejärjestelmiä, joilla ei päästä siviili lentokoneiden matkalentokorkeuteen, joten Ukraina ei sulkenut ilmatilansa. Meidän johtopäätöksemme on toinen. Meidän johtopäätöksemme mukaan Ukrainan viranomaisilla olisi ollut riittämiin syitä varotoimena sulkea maan itäosan ilmatila. Mutta ei ollut kyse pelkästään Ukrainasta valtiona, vaan myös lähestulkoon kaikista lentoyhtiöistä muista maista, kansainvälisistä järjestöistä, tiedustelupalveluista. Ne kaikki oikeastaan arvioivat siviiliilmailulle aiheutuvat riskit riittämättömästi. Tutkimuksesta me käy ilmi, että lähestulkoon kaikki osapuolet tarkastelivat Itä-Ukrainan konfliktia vain sotilaallisesta näkökulmasta, eikä kukaan ajatellut, että siviiliilmailulle voisi aiheutua uhka. Meidän mielestämme tästä voidaan siis selvästi oppia paljon ja meidän johtopäätöksemme eh, kohdistuvat ennen kaikkea lentoreitteihin. Meidän mielestämme tarvitaan toimenpiteitä, jotta siviiliilmailun turvallisuutta voidaan parantaa. Ja voin kertoa teille kolmesta eri suosituksesta, kolmesta erityyppisestä toimenpiteestä. Ensinnäkin on tarpeen muotoilla suvereenien valtioiden vastuu ilmatilan turvallisuudesta tiukemmin. Täytyy olla eksplisiittiset määräykset siitä, koska valtioiden on suljettava ilmatilansa millä hetkellä. Tarvitaan myös parannuksia siihen, miten valtiot ja lentoyhtiöt arvioivat konfliktialueiden ilmatilassa lentämisen riskit. Mahdollisimman pian on saatava tietoa aseellisen konfliktin aiheuttamista riskeistä kaikille niille, jotka tekevät päätöksiä riskialueiden yli lentämisestä. Ja lopuksi meistä on äärimmäisen merkittävää, että lentoyhtiöt voivat olla avoimia kertoa julkisesti reiteistä, joita ne käyttävät, niin että kaikki, myös lentoyhtiöiden matkustajat, tietävät, minkä yli lennetään ja milläkin lentoyhtiöllä. Jotta nämä toimenpiteet voitaisiin toteuttaa, tarvitaan tiettyä sopeuttamista kansainvälisessä siviiliilmailua koskevassa lainsäädännössä. Ja me olemme sitä mieltä, että sekä valtioiden että kansainvälisten ilmailujärjestöjen ja lentoyhtiöiden tulisi kaikkien olla mukana, kun lähdetään tekemään riskialueiden ylilentämisestä turvallisempaa. Me toivomme, että että se, mitä me suositamme, voidaan EUn ja sen jäsenvaltioiden taholta yhdessä ottaa parannuksen kohteeksi. Lopuksi puheenjohtaja, meidän tutkimuksemme tapahtui hyvin erityisissä olosuhteissa me emme voineet tutkia ihan noin vain, emme saaneet helposti kaikkea tietoa. Kesti aikansa ennen kuin tämä hylky saatiin Hollantien asti rekonstruktiota varten. Me olemme tietenkin ottaneet tämän kaiken huomioon, mutta olemme myös tietoisesti pidättäytyneet mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen ja kansallisen politiikan ulkopuolella, pyrkineet ottamaan esille faktat ensisijaisena muodostamaan johtopäätöksemme niiden perusteella myös eurooppalaisten viranomaisten moraalinen tehtävä on nyt oppia tästä onnettomuudesta ja lähteä toimimaan ensilinjassa, jotta parannuksia saadaan aikaan. Toivon, että Euroopan parlamentti voi tehdä tässä myös oman osuutensa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Kiitokset, herra Müller. Ja nyt tähän täydennyksenä vielä Patrick Nii, olkaa hyvä. Ehkä ennen kuin aloitamme, voisin toivottaa vielä tervetulleeksi vierailijaryhmän. Kyseessä on viisi vierailijaa, jotka rouva Grosvanda Heitz on kutsunut, ja he ovat Viinin kaupungin edustajina täällä. Sydämellisesti tervetuloa. Ja nyt herra Ki, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Minä tulen todellakin nyt seuraamaan hollantilaisen kollegani esitystä. En kommentoi tutkinnan tuloksia. Sehän ei luonnollisesti ole meidän tehtävämme, mutta haluaisin sen sijaan puhua tänään eri tehtävistä ja aloitteista, joihin ryhdyimme tämän erittäin traagisen onnettomuuden jälkeen. Aivan aluksi meidän pitää tarkastella uhkia. Tämä erittäin hyvin tuli alankomalaisen kollegani puheenvuorossa esiin. Tämä onnettomuus edustaa uuden tyyppistä uhkaa, jonka kohtaamme. Ja tämä saattaa jopa antaa uusia ideoita terroristiryhmille, että he voivat käyttää ohjuksia siviilialusten alas ampumiseksi. Tämä on uudenlainen siviiliilmailun uhka. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että muitakin uhkia siviiliilmailussa on, muitakin uhkia, jotka ovat samantyyppisiä, mutta hiukan toisenlaisia toimintatavaltaan. Esimerkiksi nämä lyhyen tähtäimen yhden henkilön käyttämät lyhyen kantomatkan ohjukset, joita on käytetty. Ja meillä on uuden tyyppisiä uhkia. Tämän vuoden lokakuussa tämä kävi ilmi. Risteilyohjuksia ammuttiin Kaspianmereltä ja en tiedä, onko tämä aivan selvää kuvissa taululla, mutta nämä risteilyohjukset 7. lokakuuta ylittivät sellaisen ilmatilan, jossa siviili-ilma-aluksia oli ilmassa. Ja me saimme tiedon näiden risteilyohjusten ampumisesta, saimme tiedon niiltä lentäjiltä, jotka olivat tuossa ilmatilassa ja näkivät, että heidän allaan ammuttiin ohjuksia ja he luonnollisesti tekivät raportin asiasta. Ja lopultakin aivan hiljattain vuoden 2015 lokakuussa Venäjän federaatio pyysi, ja tämä on ikään sääntöjen mukaista täysin, sulkemaan ilmatilan välimerellä – Kyproksen kaakkoispuolella, koska siellä tehtiin ohjuskokeita. Tämä on vielä erilainen mm, uhkatyyppi. Kyseessähän ei ole mikään konfliktialue, tämähän on meri aluetta välimerellä, mutta sitä voidaan käyttää ohjusten ampumiseksi. Ja tämä saattaa vaikuttaa myöskin siviili-ilmailun turvallisuuteen. Mistä me keskustelemme siis nyt? vuoden 1970 jälkeen 33 kaupallista ilmailuonnettomuutta on tapahtunut, joissa on ollut 1500 kuoleman tapausta. Näitä onnettomuuksia tapahtuu lähellä lentokenttiä, joko nousun tai laskeutumisen yhteydessä. Näissä tapauksissa esimerkiksi Singolla on ammuttu lentokoneita ja meillä on 80 tämän tyyppistä tapausta, mutta on myöskin toisen tyyppisiä kevyitä ohjuksia, jotka ovat uhka siviili-ilmailulle. Eli riskejä todellakin on olemassa, ja kuten näette, viimeisen 50 vuoden aikana ne ovat vaatineet monia ihmishenkiä. Tämä ei ole mikään pieni asia, tämä vaikuttaa lentoliikenteen reitteihin, sillä kuten näette tästä kuvasta, kun tarkastelette lentoliikennettä, joka suuntautuu periaatteessa Euroopasta Dubaihin päin, Persianlahden alueelle tai Etelä-Aasiaan, suuri osa näistä lennoista – kulkee sellaisten alueiden yli, joilla aseellisia konflikteja esiintyy. Ja luonnollisesti se tosiasia, että nämä lennot eivät voi turvautua kaikkein lyhyimpään mahdolliseen lentoreittiin, vaikuttaa sekä kuluihin, ilmastovaikutuksiin että matkustajien turvallisuuteen. Eli meidän analyysimme tilanteesta on se, että periaatteessa on olemassa riski siitä, että tarkoituksellisesti tai vahingossa hyökättäisiin siviili lentokonetta vastaan, joko maassa, lähellä maata. Meillähän on ollut tapauksia, joissa lentokone on pudonnut, koska Kalasinkovilla on ammuttu kohti lentokonetta. Tai sitten meillä on muita keski- ja korkean korkeuden, lentokorkeuden onnettomuus- ja uhkatyyppejä. Tässä me olemme, esittelemme näitä teille myöhemmin, mutta toimillamme on ollut sellainen seuraus, että ilmatiloja on suljettu konfliktialueiden yläpuolella ja tämä on myöskin ongelmallista. Tämä aiheuttaa lentotilan ruuhkautumista, tämä aiheuttaa myöskin taloudellisia seuraamuksia eräille maille, jotka eivät enää voi olla ylilentoalueita, koska ilmatila on suljettu. Eli mitä me olemme siis tehneet asian suhteen? Me olemme pyrkineet välittömästi tämän onnettomuuden jälkeen tekemään töitä eurooppalaisen hälytysjärjestelmän parissa. Tämä tekisi kaikille kansalaisille mahdolliseksi nauttia samasta turvallisuuden tasosta. Me pyrimme luomaan foorumin, jonka kautta jaettaisiin tietoja riskeistä ja foorumin, jolla kaikki eri toimijat, kansalliset toimijat, eri ilmailualan yritykset ja jopa matkustajat voisivat saada yhtä lailla tietoa. Me pyrimme luomaan riskianalyysin, yhteisen riskianalyysin konfliktialueista, kuten aivan erittäin hyvin edempi aikaisempi puhuja kertoi. Riskianalyysi riippuu hyvin paljon siitä, kuinka sen tehnyt maa näkee riskin. Hyvin yksinkertainen esimerkki tästä on se, että vuoden 2014 heinäkuussa Bengalin lentokentällä oli turvahälytys ja Israelin toimijat tai Yhdysvaltain toimijat arvioivat riskitason korkeammaksi kuin eräät muut maat. Eli meidän pitäisi tämän vuoksi luoda tietyn tavalla yhteinen riskianalyysimalli Euroopan unionin maille, jotta me voisimme tarjota ilmailualan toimijoille oman yhteisen arviomme siitä, onko riskitaso korkea vai matala. Lopultakin me haluaisimme, että meillä on yhteistä tietoa ja mahdollisesti yhteisiä suosituksia, jotka annettaisiin kaikille lentoyhtiöille Euroopan unionissa ja jopa ehkä Euroopan unionin ulkopuolisille lentoyhtiöille. Meidän täytyy nämä viestit saada hyvin nopeasti liikkeelle. Esimerkiksi Kaspianmeren tapauksessa jälleen kerran, jos otan sen esimerkiksi näiden ohjusten ampuminen tapahtui kuuden tunnin aikana ja meidän piti reagoida lähes tulkoin reaaliaikaisesti. Emme voineet odottaa viikkoa tai kuukautta, jotta voisimme antaa siviiliilmailun komiteassa suosituksia ja eh, todellakin tämän jälkeen monet lentoyhtiöt eh, kysyivät meiltä, mikä meidän suosituksemme oli tämän alueen suhteen. Konkreettisesti ajatellen MH17 onnettomuuden jälkeen eräät jäsenmaat ovat alkeneet analysoida aktiivisesti riskejä jotka liittyvät äh, konfliktialueisiin ja ne ovat antaneet äh, NOTAM-varoituksia omille lentoyhtiöille. Kyseessä on viranomaisten turvallisuusvaroitus. Yhdysvallat, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ovat antaneet näitä varoituksia ja myöskin Saksa hiljattain. Kansainvälinen silmäili-ilmailujärjestö ICAO on luonut äh, työryhmän, joka on antanut suosituksia ja mandaatin luoda ikäon tietopankki liittyen kaikkeen sellaiseen tietoon, joka koskee ilma-alueiden sulkemista ympäri maailman. Euroopan unionissa Home pääosasto yhdessä Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon ja jäsenmaiden kanssa loi työryhmän, jonka tarkoituksena on analysoida erilaisia riskiarviointitapoja ja arvioida, mitkä ovat riskialttiit alueet ympäri maailman. Tarkoituksena on myöskin luoda eurooppalainen yhteinen kanta siitä, kuinka korkea riskitaso näillä alueilla on. ESA on luonut puolestaan asiantuntijaverkoston, joka hyvin nopeasti saadaan kokoon. Tämä on tehty yhdessä kansallisten ilmailualan viranomaisten kanssa. Meidän tarkoituksemme on jakaa hyvin nopeasti heidän kanssaan tietoa tarvittaessa ja toimia ja kertoa siitä, mikä suosituksemme on. Olisiko suositus olla lentämättä tietyn maan yli liian tiukka toimi vai ei, ja mikä meidän riskianalyysimme tietyissä tilanteissa on. Olemme jo toimineet näin. Olemme myöskin monia turvallisuusinformaatio tiedotteita julkaisseet. Tarkoitus on kiinnittää huomiota jonkin tietyn maan antaman notam varoitukseen. Tässä kuvassa teillä on lista 15 tiedotus, tiedotteesta, jonka olemme viime vuonna julkaisseet, suurin osa näistä on vielä voimassa. Tässä kartassa te taas näette, missä nämä vaaralliset alueet sijaitsevat. Eli ei ole minkäänlainen yllätys, että monet näistä vaarallisista alueista keskittyvät Lähi-Itään, Afrikkaan ja myöskin Ukrainan alueelle, erityisesti Itä-Ukrainaan. Mitkä sitten haasteemme ovat? Aivan aluksi, ja tämän aikaisemmin puhuja mainitsikin jo, mitään konsolisoitua kantaa Euroopan unionin tasolla siitä ei ole, mikä riskitaso on. Meillä on hyvin hajanaista pirstaloitunutta tietoa, jotka, joka tulee eri lähteistä ja jota ei aina välitetä kaikille yhteisön jäsenille. Meillä on hyvin paljon erilaisia toimijoita ja meillä ei ole mitään päätöksentekoketjua, joka olisi yhteinen koko Euroopan unionissa. Yhä tilanne on sellainen, että maa, joka törmää ongelmiin, turvautuu hyvin kansalliseen lähestymistapaan riskianalyysissään tai sitten luvissa, joita myönnetään omille lentoyhtiöille. Ongelma tässä on se, että eurooppalaiset matkustajat eivät välttämättä lennä niin kutsutusti kansallisella lentoyhtiöllä. Eli onko maan velvollisuus suojella omia kansalaisiaan vai omaa lentoyhtiötään, ja mikä sitten voisi olla arvo siinä, että jaamme tietoa muidenkin kuin kansallisen lentoyhtiön edustajien kanssa. Mitä tulee sitten Euroopan unionin toimielimiin, meillä on erilaisia äh, tiedonkerjuu- ja analyysikeskuksia. Me teemme myöskin etukäteen arviointeja, jopa kuukausia etukäteen, mutta tämä riippuu hyvin paljon jäsenmaista. Euroopan unionilla ei ole omaa tiedusteluverkostoaan ympäri maailman, vaan se joutuu luottamaan jäsenmaiden tiedustelutietoon ja myöskin tätä kautta jäsenmaiden halukkuuteen jakaa tätä tietoa. Ja luonnollisesti, koska kyseessä ovat hyvin arkaluontoiset kysymykset, hyvin paljon ongelmia liittyy tiedustelutiedon jakamiseen ja toiminnan koordinointiin. Sen toiminnan, että me tarvitsisimme saadaksemme yhteisen kannan vaaraan liittyen aikaiseksi. Meillä pitäisi olla myöskin Euroopan lainen päätös, joka perustuisi tietynlaiseen tiedustelutietoon. Ja itse asiassa meillä on ongelmia myöskin jäsenmaiden sisällä. Kansalliset tiedusteluyksiköt eivät mielellään jaa julkisesti tietoaan. Ymmärrätte varmaankin, että haluttomuutta esiintyy aina tiedon jakamisen suhteen – ja sen suhteen, että tietoja jaettaisiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Sitten vielä pari sanaa, jos sallitte. EASA, EASassa meillä on muutamia jäsenmaita, jotka ovat asettaneet kyseenalaisesti siksi sen pitäisikö tässä EASan toimia, sillä kyseessä ei ole lentoturvallisuus, vaan laajempi turvallisuuskysymys, mutta mielestäni tämä on tietyllä tavalla hiusten halkomista kyseessä. Joka tapauksessa matkustajien turvallisuus, jonkun täytyy siitä huolehtia. Äh, joka tapauksessa meillä on nyt korkean tason työryhmä, jonka olemme luoneet. Siinä on kansainvälisten ilmailuviranomaisten edustajia mukana, äh, tiedusteluyksikköjen edustajia mukana äh, ja lentoyhtiöiden edustajien tarkoitus on löytää tapa eteenpäin ja tapa jakaa tietoa tehokkaammin oikeiden ihmisten kanssa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kaksi hyvin mielenkiintoista esitystä ja nyt aluksi Wim van de Kamp. Eh, Puheenjohtaja, kiitokset. Olen hyvin paljon samaa mieltä kanssanne siitä, että tässä oli kyse jälleen kerran kahdesta hyvin vaikuttavasta puheenvuorosta, joita saimme tänään aamupäivällä kuulla ja olen samaa mieltä myös siitä, että Viime viikolla Egyptissä tapahtunut onnettomuus on antanut koko MH17-lennon onnettomuudelle aivan oman dynamiikkansa. Minulla on aina sellainen tunne, että me olemme täällä turvassa, kokoustamme täysin turvassa ihan onnellisesti keskenämme, sanotaanko nyt näin, mutta että ulkomaailma on aina vihaisempi ja uhkaavampi. Minulla on viisi kysymystä, kolme herra Müllerille ja kolme herra Kaille. Ensinnäkin herra Müller näistä varoituksista etukäteen. Tässä on hiukan epäselvyyttä siitä, oliko etukäteen riittävästi varoituksia ja miksi niiden pohjalta ei tehty mitään. Ja oikeastaan myös eurokontrollin kanta. Varoittiko eurokontroll, varoittiko se vai ei? Oliko sen tehtävä varoittaa? Toinen kysymys puheenjohtaja koskee tutkatietoja. Tutkatietoja on aika kummallista, että venäläiset tiesivät, että Ukrainassa ei ollut tutka päällä, yksi näistä Ukrainan tutkajärjestelmistä. Ja mikä on oikeastaan Naton kanta? Kerry tuntuu sanovan, että me näimme kuinka lentokone putosi ilmasta. Tähän liittyen, mikä on Ikaon rooli asiassa? onko joku tehnyt asiasta valituksen, jättänyt kanteen, tehdäänkö Alankomaiden turvallisuustutkintavaliokunnan puolelta valitus siksi, että tutka-asia on kuten se on. Sitten toinen juttu, herra puheenjohtaja, tämä liittyy vähän ensimmäiseenkin. Oliko olemassa luettelo niistä lentoyhtiöistä, jotka eivät enää lentäneet Itä-Ukrainan yli? Onko tällainen luettelo ollut vai ei? Tästäkin on hiukan epäselvyyksiä, että toiset olisivat lentäneet ja toiset eivät. Ja miksi toiset lentoyhtiöt päättivät olla lentämättä? Sitten puheenjohtaja kaksi kysymystä herra Keille. Te puhutte tästä Israelin incidentistä. Mikä on tässä ikan tehtävä? Te sanotte, että me tarvitsemme yhteistä riskiarviointia, mutta minä olen kuvitellut, että sellainen on ikalta ollut jo olemassa ja miksei se toimi tehokkaasti tällä hetkellä. Puheenjohtaja, lopuksi vielä näistä tiedustelupalveluista. Jos nyt luetaan, mitä sanotaan venäläisestä lentokoneesta ja mitä englannin turvallisuuspalvelu asiasta tietää. Tämä on aika vaikuttava, mutta tilannehan on hiukan toinen tiedustelupalveluilla kuin yksittäisillä poliisitutkijoilla. Tieto pidetään pitkälti itsellä. Ja nyt kysymys teille kuuluu, olisiko EASan tehtävä kenties olla yhteydessä näihin kansallisiin tiedustelupalveluihin? Kiitoksia kiitos. Ja sitten toisen suuntaanhan tieto kulkee kyllä. Eli eh, kyllä nämä tiedustelupalvelut ovat tekemisissä kaikkien kanssa, siitä ei vain tiedetä. Ismail Ertok, Minä haluan kiittää myös herra Mülleriä ja herra Kiitä näistä kahdesta esityksestä. Minusta tämä kaikki näkyy yhdessä lauseessa täällä puhuja totesi, että Euroopan unionissa ei ole yhtä yksittäistä päätöksentekoketjua, Eli se juuri on dilemma ja ongelma, joka Euroopan unionin asiassa on. En tiedä, mitä kaikkea pitää vielä tapahtua, jotta jäsenvaltiot vihdoinkin lakkaavat keittelemästä kansallista soppaansa joillakin alueilla Kyse on päivittäisestä elämästä. Siellä jäsenvaltiot haluavat tehdä vielä edelleenkin päätöksiä ja en minä halua siihen puuttua, mutta sellaiset seikat kuin terrorismi, joka ulottuu rajojen yli, ovat riittävä syy, että Euroopan unioni saa tätä koskevissa asioissa valtaoikeudet. Ja jälleen nuo tiedustelupalvelut, kun niistä kerran puhutaan, en lähtisi niin pitkälle, että vaatisin Euroopan laajuista tiedustelupalvelua, mutta pitää sitä pohtia, siitä pitää voida puhua. Ja kun tarkastelemme, mitä kaikkea viimeisten kahden vuoden aikana yksin on tapahtunut, niin kyllä tässä alkaa mennä mielenkiinto lentämiseen, kun pohditaan, kuinka paljon näitä onnettomuuksia on viime kuukausina ollut. Jos nyt kuulemme, että kakkoisella välimerellä Venäjä haluaa testata ohjuksiaan, niin kyllä minulla on hiukan outo olo. Kun katsomme hiukan pohjoisemmaksi, näemme, että siellä on Azerbaidžanin ja Armeenian välinen konflikti, jossa on yhä väkivaltaisemmasta yhteenotosta kyse. Ja näin Euroopassa on puhuttu kuukausia Kreikasta, ja pakolaisista, emmekä me huomaa näitä muita seikkoja, jotka ovat siitä huolimatta olemassa. Euroopan unionin ulkopuolella on yhä suurempi tulipallo, joka kasvaa, ja siksi täytyy yksinkertaisesti olla mahdollista jäsenvaltioiden tehdä yhteistyötä. Minulla olisikin kysymys Iasalle, herra Kiille. Onko oikein, herra Ki, että ennen MH17 ampumista alas oli British Airwaysin tiedote, joka varoitti hyvissä ajoin, että ei enää tulisi lentää tuon alueen yli, ennen MH17-lentoa siis. Jos näin on, ja British Airwaysilla todella on tällainen tieto ollut omassa tiedustelussaan, mutta he ovat pitäneet sen itsellään. Heillä on siihen tietysti ollut oikeus, mutta se on aika traagista kun katsotaan mitä tapahtui. Tämä on vain esimerkki, mutta näin minulle on kerrottu. Nämä ovat tärkeitä esimerkkejä siitä, miten pitää voida työskennellä kansallisten rajojen yli. Terrorismi on kansainvälistä, aivan kuten ilmastonmuutos ja monet muut merkittävät seikat. Tässä on oltava eurooppalaisempi ja yritettävä saada suojeltua kansalaisiamme tällaisilta traagisilta tapahtumilta. Kiitoksia. Kiitos. Ja Jackie Foster. Thank you and thank you very much. Kiitoksia oikein paljon näistä esityksistä sekä herra Müllerin että Kein esityksistä. Olen ollut mukana tämän toimialan seuraamisessa jo pitkään ja lähdin tuohon seurantaan mukaan silloin, kun lentokonekaappaukset olivat tärkeä ongelma. Ja minä haluaisin puhua nyt tässä hieman ryhmämme puolesta äh, Hollannin viranomaisille ja kaikille muille, jotka ovat olleet tässä, tässä työssä mukana hyvin vaikeina aikana. Minun mielestäni tämä oli aivan selkeästi terroristihyökkäys. Voi olla, että he eivät ajatelleet kyseessä olevan malesialainen siviililentokone, mutta tämä nyt kuitenkin, näin, näin kuitenkin tapahtui ja se on fakta, se täytyy pitää mielessä. Ja haluaisin sanoa kuitenkin positiiviselta kannalta katsottuna, että hyvä, asia siviili-ilmailussa on se, että siellä yritetään aina päästä asian ytimeen ymmärtämään, mitä on tapahtunut ja ymmärtämään, mitä voitaisiin tehdä maailmanlaajuisesti, jotta voitaisiin tämän kaltaiset ongelmat kitkeä. En halua tässä syytellä ketään. On helppoa sanoa jälkikäteen, mitä olisi pitänyt tehdä. Kukaan ei pystynyt ennakoimaan, että ohjus ammuttaisiin malesialaista lentokonetta kohti ja on tärkeää, että yleisö ymmärtää, että kaikki mitä teemme liikkuessa oli kyseessä sitten lentokone tai auto, on riskinalaista. Minä olen varmasti lentänyt monen konfliktialueen yllä tietämättä siitä mitään ja onneksi mitään ei ole tapahtunut, mutta kun tarkastelemme tätä tilannetta nyt ja kun teknologia on edistynyt, niin vaarana on se, että aseet joutuvat väärin käsiin ja sen suhteen on tehtävä yhteistyötä. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä ei vaadita rakettitiedettä uskomaan sitä, mitä sanoit, että tiedustelu täytyy olla tehokkaampaa, tiedonjaku täytyy olla tehokkaampaa. Ja tietysti jos, jos joku jäsenvaltio antaa notan varoituksen, ja niitähän on annettu monista eri syistä, niin pitäisi rohkaista näitä myös antamaan, koska tähän on olemassa aina syynsä, miksi näitä varoituksia annetaan. Ja tietysti on salaliittoteorioita myös British Airlines esimerkiksi oli juuri samalla lentoreitillä kuin Malaysian Airlines, KLM ja monet muut lentoyhtiöt, joten minä en usko, että tähän liittyy mitään, mitään salaliittoteoriaa todellisuudessa. Ja haluaisin lopuksi vielä todeta, että Patrikille EASan näkökannalta katsottuna minusta teidän suunnitelmanne ovat kattavia. Minusta tämä ei ole EUn laajuinen kysymys. Meidän me täällä Euroopassa matkustelemme ympäri maailman. Meillä on perheenjäseniä, ystäviä kaikkialla maailmassa työssä. Meillä täytyy, meidän täytyy saada aikaiseksi maailmanlaajuinen lähestymistapa tiedonjakoon. Ei pidä eristäytyä omiin nurkkiin, miettiä täällä EU-sta, mitä nyt asialla tehtäisiin. Minun mielestäni tämä ei ole oikea tapa toimia. Tämä on kansainvälinen kysymys, joten toivotan tervetulleeksi ehdotuksenne ja odotamme tutkijoiden tuloksia. Ja varmasti hyödyllistä tulevaisuudessa olisi hyvä palata saman pöydän ääreen katsomaan, miten suunnitelmat etenevät. Ja huomenna lennän jälleen lentokoneella ja olen täysin luottavainen sen suhteen, että sen valtiot ja tiedustelupalvelut tekevät parhaansa. Mutta lopuksi vielä yleisön, yleisölle tiedottamisesta sanoisin, että on vaikeaa informoida riskistä silloin, kun se havaitaan. Voi olla, että se ei ole niin yksinkertaista. Yleisölle ei voi sanoa, että mahdollisesti tällä ja tällä reitillä on nyt uhka. Yleisön pitää pystyä, suurin yleisön pitää pystyä luottamaan viranomaisten toimintaan ja sen varmuuteen. Ja sen takia me luotamme, että teette parhaanne aina, ette välttämättä onnistu, mutta teette parhaanne ja 99,999 prosenttisesti. Mutta maailma on hankala paikka, monimutkainen paikka ja täällä on pahoinkin ihmisiä. Ei ole mahdollista ennakoida kaikkia etukäteen. Meillä on nyt pieni käsitys siitä, että mitä voi tapahtua. Kun katsotaan vaikka Lockerbin onnettomuutta, mitä siellä tapahtui aikanaan. Ja täytyy miettiä, mitä voidaan tehdä, tehdä parhaammin, että nämä pahat, pahat terroristit saataisiin toimintakyvyttömiksi. Ja toivon, että jatkossakin teette että pitääksemme, pitääksenne lentomme turvallis, turvallisina. ECRn puolesta vielä kiitän teitä. Kiitoksia Matias van Miltenberg. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää ja Mülleri ja Ki sydämellisesti tästä hyvin selkeästä esityksestä. Minulla on kaksikin kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee riskiarviointia. Oikeastaan tämä on näiden johtopäätösten taso kaksi. Seuraa niistä suosituksista, joita turvallisuustutkintalautakunta on antanut. Täällä täällä sanotaan, että valtioiden on annettava tieto ilmatilan kautta lentämisen turvallisuuteen liittyen strukturoidun prosessin kautta lentoyhtiöille ja muille osallisille. Minä korostan sanoja strukturoidun prosessin kautta. Olen kovin iloinen siitä, että EASA on mukana luomassa korkean tason kokousta, joka pidettiin Bukarestissa jossa siis on puhe riskeistä konfliktialueiden yllä lentämiseen liittyen, ja että on esitetty konkreettista toimintaa, projekteja, korkean tason työryhmän asettamista. Kuulin teidän toteavan, herra Ki, että on joitakin eurooppalaisia valtioita, jotka eivät ole kovin sitoutuneet asiaan, että EASan roolia ei tunnusteta kunnolla kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Miten te tähän suhtaudutte? Sanotte, että maaliskuussa 2016 saataisiin jo operatiiviset johtopäätökset aikaan. Mikä on tarpeen, jotta jotta e EASan rooli tunnustettaisiin kaikissa Euroopan maissa. Se ensinnäkin. Ja toinen seikka, ICAon yhteydessä laaditaan verkkopohjaista välinettä, internetsovellusta, jotta voitaisiin antaa uhkaava tieto strukturoidussa muodossa lentoyhtiöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tämä on oikeastaan kysymys teille molemmille. Kuinka te tällä hetkellä arvioitte tämän välineen kansainvälisen etenemisen? Jos katsotaan tätä verkkosivua, niin siellä on aika vähän sisältöä. Sitten toinen tärkeä seikka, viimeinen tärkeä seikka, että tämä on oikeastaan tuo taso kolme näissä suosituksissa jotka turvallisuustutkintalautakunta on antanut. Kyse on lentoyhtiöistä. Minusta on melkoinen jännitekenttä. Toisaalta on lentoyhtiöiden toive. Ne eivät halua olla kovin avoimia lentoreiteistään. Toisaalta taas matkustajien on tärkeää tietää ennen koneeseen nousemista, mitä suunnilleen lento tarkoittaa. Missä on raja? Tässä kysymys teille molemmille. Mitkä ovat ne askeleet, joita meidän pitäisi ottaa niin, että ei voitaisi aivan näin vapaasti lentoyhtiöiden puolelta päättää, kuinka paljon tietoa annetaan tai kuinka rajallisesti tietoa annetaan? Olisiko tähän ehkä tulossa jonkinlaista säätöä? Siinä kaikki puheenjohtaja. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitos. Ja nyt Peter Lundgren. Tack för ordet. Kiitokset puheenjohtaja. Nämä tapahtumat ovat kammottavan traagisia ja valitettavasti ei ole mitään hyvää tapaa suojautua tällaiselta muuta kuin välttää lentäminen riskialueiden yli. Se tietysti vähentää riskejä, mutta täysin turvalliseksi, sataprosenttiseksi tätä ei voida tehdä koskaan. Ja terroristihyökkäyksiä tietysti voidaan ennaltaehkäistä tehokkaalla ennalta torjuvalla työllä, mutta ei siinäkään voida saavuttaa sataprosenttista turvallisuutta. Riskejä voidaan vain vähentää. Maailmasta on tulossa yhä epävakaampi valitettavasti ja tietyt ihmiset eivät osoita minkäänlaista empatiaa. Se käy selväksi, kun ammutaan alas siviilikone mutta tosiasiassahan lentäminen on hyvin turvallista. Katsokaapa vaikka kuinka monta meillä on lentoja Euroopassa. 30 000 lentoa Euroopassa joka päivä ja näitä tapahtumia on suhteellisen harvoin. Halusin todeta vielä, että teidän työnne on hyvin myönteistä ja kaikki tavat estää tällaiset tapahtumat, ne oikeastaan edellyttävät yhteistyötä, jossa ovat kaikki maat ja kaikki järjestöt mukana, joten teidän tekemänne työ on hyvin tärkeä. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitos. Ja nyt George Bach. Dank. Kiitos ja kiitokset näille kahdelle herralle näistä mielenkiintoisista raporteista ja puheenvuoroista. Kollegat ovat nyt oikeastaan jo esittäneet kovin monia kysymyksistä. Oikeastaan voisin keskittyä yhteen kysymykseen, joka koskee vastuuta. Tällä hetkellä siis vastuu on yksittäisillä mailla – miten tilanne on vastaisuudessa, kun saadaan tuo korkean tason työryhmä, kun teidän ajatuksenne, huomionne ja ehdotuksenne saadaan muuttumaan todellisuudeksi, miten on sen vastuunlaita tai miten te tämän kuvittelette. Minä nimittäin en voi oikein kuvitella, että jäsenvaltiot suostuisivat antamaan tämän vastuualueen ja tämän päätöksenteon omista käsistään pois jollekulle muulle. Kiitos. Bruno. Kiitoksia ja Bruno Golnes. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset vieraillemme. Haluaisin vain esittää kaksi kysymystä. Ensimmäinen valitettavasti ei tee mahdolliseksi saada henkeä takaisin näille valittaville uhreille, mutta huomasin, että ensimmäinen puhuja ei paljonkaan käsitellyt sitä, kuka on tämän ohjusiskun takana, kuka on syyllinen. Sitä on sanottu paljon, on todettu, että laitteisto on tullut tietystä valtiosta, se ei ole mitään kotona sissiryhmän rakentelemaa ja haluaisin tietää, olemmeko todella saaneet nyt tiedon siitä, missä vastuu on. Venäjää syytettiin yhdessä vaiheessa Olisin todella kiinnostunut kuulemaan tästä enemmän. Sitten toinen kysymys. En ole ehkä asiantuntija, mutta tämä on hiukan yllättävää keskustelua. Minusta vaikuttaa siltä, että olipa eurooppalainen säätely tai kansallinen säätely mikä tahansa, lentoyhtiöt itse ja kansainvälinen siviiliilmailujärjestö, heidän pitäisi selvittää, millä alueella on sellaisia kriisialueita, joilla on joitakin sotivia ryhmiä, joiden käytössä on ohjuksia ja sitten niiden pitäisi muuttaa lentoreittejä. Eihän kuitenkaan tässä maailmassa varmaankaan, vaikka täällä on paljon konflikteja, ole satoja kriisialueita, jossa sotijat tämän tyyppisiä aseita voisivat käyttää. Uskon, että nämä konfliktialueet pitäisi systemaattisesti sulkea lentoliikenteeltä. Onko tämä nyt liian yksinkertaistettu kuva. Minusta se vaikuttaisi vain terveeltä järjeltä. Kiitokset. Niin, minäkin haluaisin kiittää näistä esityksistä, mutta minulla on myös pari kysymystä. Siis tämä työryhmä, jonka George Bach otti esille Saksassa, on sellainen sanonta, että jos ei muuta keksitä, niin perustetaan työryhmä. Minkälainen vastuu siihen liittyisi? Tietysti on hyvä, että tehdään yhteistyötä, mutta minkälaisia johtopäätöksiä tästä on vedetty? Meillähän on Euroopan yhtenäinen ilmatila, Single Skies. Siitä on allekirjoitettu lakeja ja silti useat maat eivät ole panneet sitä täytäntöön, koska ne ovat kansallisella tasolla liian egoistisia. Ja yleisesti on aina kyse turvallisuudesta, ei niinkään terroriiskuista. Me tiedämme, että sataprosenttista turvallisuutta ei saada aikaan, mutta voitaisiko sanoa, että tämän onnettomuuden valossa voitaisiin painostaa voimakkaammin niin, että eurooppalaisella tasolla toimittaisiin, jarrutettaisiin kansallista egoismia ja voitteko mainita esimerkkejä siitä, missä on jo tapahtunut liikkumista. Ja se sanoitte tuossa puheenvuorossanne, että onnettomuuteen asti kaikki lentoyhtiöt lensivät ilmatilassa. Minä muistan lukeneeni lehdestä, että tietyt lentoyhtiöt eivät enää lentäneet. Oliko se Lufthansa, oliko se joitakin muita, voiko niitä mainita? Onko joitakin lentoyhtiöitä, jotka pitivät sitä liian turvattomana ja muille se ei ollut mikään ongelma? Sitten viimeinen kohta vastuuseen liittyy myös syyllisyys. Ja me tiedämme, että tutkintaryhmän jäsenet ovat sopineet YK erityistuomioistuimen perustamisesta joka lähtee syyttämään vastuussa olevia tahoja. Ja 11 YK turvaneuvoksen maata kannatti tätä erityistuomioistuinta ja Venäjä käytti veto-oikeuttaan. Venäjä on sanonut jo alusta alkaen, jo ennen tutkintaa, että me emme ole vastuussa. Ehkä tämä Buk-ohjus nyt, tuliko se sitten Itä-Ukrainasta, separatistejen puolelta, Venäjältä? Öm, mitä te itse näette? Mitä voidaan tehdä, jotta Venäjä saataisiin tässä esille? Voitteko te sanoa kaiken, mitä te haluatte vai suhtaudutteko te tähän taktisesti? Ehkä voitte sanoa tästä hiukan enemmän. Ja nyt puheenvuoron jälleen teille. Eh, ehm, niin, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset kaikista kysymyksistä ja myös näistä kaunista sanoista tutkintamme osalta. Tässä on monia eri aiheita ja niputan näitä ehkä osin hiukan yhteen. Ehkä voin aloittaa siitä, mitä herra van de Kamp sanoi, eli etukäteisvaroitukset, kuka tiesi miten paljon. Oikeastaan etukäteen ei varoitettu, ei Eurocontrol eikä myöskään se ei ole eksplisiittisesti sen tehtävä. Eivät myöskään yksittäiset maat. Ainoa, jota on jonkin verran tarkasteltu, on Krimin niemimaan tilanne. Eli Krimi on hiukan etelämpänä kuin Itä-Ukraina, jos karttaa katsotaan. Siellähän oli hiukan sellaista, että jotkin lentoyhtiöt totesivat valitsevansa Krimin tapahtumien johdosta eri reitin. Ja jotkut teistä kysyivät siitä, minkälainen tilanne oli tarkalleen, kuka lensi missäkin 17. heinäkuuta 2014. Mekin olemme voineet nähdä kaikenlaisessa mediassa, että monen lentoyhtiön mukaan ne eivät siellä lentäneet, mutta me olemme pyytäneet Eurokontrollilta yksinkertaisesti tiedot siitä, ketkä siellä lensivät, ja tämä näkyy myös meidän raportissamme. Raportimme liitteessä on eksplisiittisesti ilmaistuna, mitkä kaikki yhtiöt siellä lensivät, ja siitä voidaan vetää se johtopäätös, että siellä lensivät käytännössä kaikki. Oli ehkä yksi tai kaksi lentoyhtiötä, jotka muista syistä eivät enää lentäneet siellä, mutta kukaan ei jättänyt lentämättä alueen yli siksi, että Itä-Ukrainassa olisi ollut jokin erityinen uhka. Ja tämä kaikki on havaittavissa raportistamme. Herra van de Kamp kysyy myös tutkatiedoista. Tämä on hyvin monimutkainen prosessi ja olemme joutuneet toteamaan, että Venäjän federaatio on todennut, että sillä ei enää ole primäärejä tutkatietoja. on äh, Määräyksien mukaisesti liitteen 11 mukaisesti Venäjän pitäisi ne säilyttää. Me olemme esittäneet tästä huomautuksemme raportissamme ja luonnollisesti raporttimme on toimitettu myös ICAOlle. Ja näin ei ehkä virallisesti ole tehty valitusta, mutta näin asia on viety ICAOn asialistalle ja olemme e, kuluneina viikkoina olleet myös ICAOn johtokunnassa kollegojemme kanssa eksplisiittisesti ottamassa tämän asian esille. Sitten kysymys lentoyhtiöistä lienee jo vastattu. Monet teistä kysyivät myös valtioiden suvereniteetista ja riskialueiden yli lentämisestä. Minun täytyy todeta, että tämä on aika monimutkainen dilemma. Nimittäin Chicagon sopimuksessa pyritään organisoimaan koko ilmailu ja siinä puhutaan hyvin paljon yksittäisten valtioiden suvereniteetista olisi melkoinen liike kumota se. Ei pelkästään tässä asiassa, vaan monessa muussakin. Ja pitkien keskustelujen jälkeen emme päätyneet tällaista suosittamaan. Me turvallisuustutkintaa valiokuntana totesimme, että ainoastaan voimme ajaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, ehkä jäsenvaltioryhmien välillä. Ja tässähän on tärkeä elin, joka voisi olla näkyvässä roolissa. Siis mm, kansainvälisten tahojen, lentoyhtiöiden ja kansalaisten järjestöjen välillä. Ja tässä on esillä myös se, kuinka paljon lentoyhtiöiden on itse oltava vastuussa avoimia siitä, minkä yli ne lentävät. Minusta on hyvin tärkeää, meistä on hyvin tärkeää, että löydetään jonkinlainen tapa tehdä tätä koskeva hyvä ehdotus niin, että me matkustajina tiedämme, minkä yli lennetään. Joka tapauksessa tiedämme, minkälaisia ne riskit ovat, joita päätöksenteon taustalla on punnittu. Ja luonnollisesti tässä pitää kuulla kaikkia eri tahoja, mutta me uskomme, että tämä voi hyvinkin olla painostuskeino, jolla voidaan huolehtia siitä, että lentoyhtiöt saadaan tavalla tai toisella pohtimaan myös niitä riskejä, joita ne ottavat. Sitten rouva Foster totesi, niin tietenkin minä tunnen eh, lentoalaa nyt jo niin hyvin, että tiedän sen haluavan oppia kaikista virheistä, joita on tehty. Ja monet teistä totesivat, että juurikaan Mikään matkustamismuoto ei ole lentämistä turvallisempaa ja minä nousen edelleen ihan mielelläni lentokoneeseen. On IKO, EASA ja kaikki muut tahot, jotka tekevät kaikkeensa, jotta tällainen ei toistuisi. Olen aika vaikuttunut siitä työstä, jota on tehty on aika harvoja aloja, jotka niin hyvin kuin ilmailu kykenevät oppimaan virheistä, joita aiemmin on tehty, niin että vastaisuudessa lentäminen olisi entistä turvallisempaa ja uskon, että kollega Kiin esityksestä tämä kävi myös hyvin selvästi ilmi. Puheenjohtaja, ehkä vielä kysymys, kuka ohjuksen ampoi? Lopujen lopuksi me totesimme, että se on ammuttu erityiseltä alueelta Ukrainan itäosasta. Alueen laajuus on 324 kilometriä. Tiedämme, että tuo alue oli separatistien hallussa ja tähän meidän johtopäätöksemme myös päättyvät. Eli rikosoikeudellinen tutkinta, joka tästä jatkossa seuraa, puuttuu sitten tarkemmin syyllisyyskysymykseen ja vastuukysymykseen siihen, kuka ohjuksen ampui. Eli tämä turvallisuustutkinta ei käsittele niinkään syyllisyyttä ja vastuuta tältä osin. Kiitoksia. No. Kiitos. Lyhyt täydentävä kysymys Ismail Ertog. No, my... Haluaisin suoraan kysyä vielä, vielä herra Mülleriltä. Tiesikö British Airways ennen MH17 alasampumista vaarasta ja muuttiko se omaa lentoreittiä? Äh, Me emme voi puuttua yksittäisiin lentoyhtiöihin, emme voi ottaa niihin kantaa. Nämä tiedot ovat luottamuksellisia, meillä ei ole näitä myöskään aivan kaikkien lentoyhtiöiden osalta, mutta se on kyllä lentoyhtiö, joka muutti reittejä. Saatteko te mainita näitä nimiä erikseen? Okei. Okay. Niin, sitä minä en nimenomaan saa tehdä. Mutta kun katson täällä kasvoja, niin tiedän kyllä, kuka oli kyseessä. Ja puheenvuoron teillä alkaa. Thank Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä esitettiin monia kysymyksiä, jotka liittyvät äh, ICAon rooliin ja siihen, kuinka ICAO ja Eurocontrol voivat ratkaista ongelman. Teidän täytyy käsittää, että siviili-ilmailuala on ala, jolla pääasiallinen päätöksentekoelin ovat valtiot. Tyypillisesti ICAO on yksimielisiä päätöksiä tekevä elin ja valtiot ovat täys, täysin määräysvaltaisia omalla alallaan. ICAO ei voi pakottaa mitään päätöksiä läpi. Tämä heijastuu siinä, minkälaisia välineitä ICAO käyttää. ICAO periaatteessa antaa tietoa siitä, minkälaisia rajoituksia tai tiedotteita on julkaistu, mutta näissä tiedoissa ei saada sellaista sisältöä, joka tulisi yhdestä valtiosta toiseen liittyen riskitasoanalyysiin. Esimerkiksi Pakistan aikaisemmin tänä vuonna Ranska julkaisi tiedotteen, jonka Britannia myöhemmin julkaisi myös liittyen tiettyihin vaaroihin matalan lentokorkeuden suhteen Pakistanin yllä. Ja nämä maat tiedottivat riskeistä lentoyhtiöille, mutta Pakistan oli täysin eri mieltä asiasta. Pakistan arvioi riskitason matalaksi ja tässä tapauksessa on kaltainen kansainvälinen toimija ei voi edetä. Äh, kuten Eurocontrol, meillä oli tapaus aivan eri syistä, tapaus, jossa osa ilmatilaa Krimean yllä avattiin. Sehän ei varsinaisesti ole mikään sota-alue, koska Ukraina on Eurokontrollin jäsen kun se toteaa, että tietty ilma tilan alue lohko avataan, eurokontrollin on vain pakko näin tehdä. Se on eurokonsolin mandaatin mukaista. Meidän täytyy taas tehdä riskianalyysi, tarkastella turvallisuustilannetta ja meidän suosituksemme on se, ettei tätä kyseistä ilmatilaa käytettäisi. Nämä ovat ne rajat, joita hallitusten välisissä elimissä on olemassa. Ne tekevät päätöksiä jäsentensä yksimielisellä äänestyksellä ja ilman valtioiden suostumusta ne eivät voi tehdä mitään. Sitten mitä tulee tähän työryhmään, olen täysin samaa mieltä puheenjohtaja, tämä ei ole mikään lopullinen ratkaisu, että aina kun on ongelma luomme jonkinlaisen työryhmän, joka luo aliryhmiä ja niin edespäin, niin edespäin. Mitä päätimme tehdä on se, että loimme tämän työryhmän, koska olimme jumiutuneessa tilanteessa. Olimme tilanteessa, jossa kaikki olivat samaa mieltä keskenään siitä, että moraalinen velvollisuus on olemassa. Tietoa täytyy vaihtaa. Kukaan tiedustelu yhteisössä, sotilaisessa yhteisössä, kansallisessa yhteisössä voisi sanoa, että minä en suostu jakamaan tietojani jostakin vaaroista, mutta va- ongelmana on se, että tietyt valtiot jotka paljon harrastavat sotilaallista tiedustelua, eivät anna Euroopan viranomaiselle tätä tiedustelutietoa. Ja sitten nämä valtiot haluavat turvautua eurooppalaisiin prosesseihin saadakseen itse tietoa. Me olemme siis jumiutuneet, sillä pari-kolme valtiota sanoi, että me emme tarvitse Eurooppaa, meillä on oma tiedustelutietomme. Ja sitten muut Euroopan unionin jäsenmaat sanoivat, että me tarvitsemme Euroopan unionia, jotta saamme tämän tiedustelutiedon käyttöömme. Meidän tarkoituksena on nyt pyrkiä tämä pähkinä avaamaan. kun todetaan, että nopeasti pitäisi saada tämä äm, Alankomaiden puheenjohtajakaudella eteenpäin. Minulla ei mitään ongelmaa sen suhteen. Tämä työryhmä kokoutuu vain kolme kertaa ja sen pitää maaliskuussa saada työnsä tulokset esille. Ja ellei se mitään tulosta tuota, niin sitten me puramme koko ryhmän. Eli moraalinen velvollisuus on olemassa, kaikki ymmärtävät tämän. Me olemme nyt hiukan jumautuneet toimintatapakysymyksiin, siihen kuinka me saatamme tämän tiedon yhteen ja kuinka tietoa käytetään. Tämä on sitten seuraava ongelma, joka meillä tulee olemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyissä valtioissa meillä on melko paljon ongelmia. Meille sanotaan, että ainut elin, joka voi saada vallan antaa suosituksia heidän kansalliselle lentoyritykselleen, on kansallinen viranomainen. Ja minun henkilökohtainen mielipide on se, että koska meillä on Euroopan unionin yhtenäismarkkinat eh, ja niin edespäin, tässä ei ole mitään järkeä. Voi ostaa Air Francein lipun ja lentää KLMllä. Voi olla 90 prosenttia eh, ranskalaisia klm lennolla ja KLM ei välttämättä saa Ranskalta tiedustelutietoa tai tai esimerkiksi tämä ähm, Malaysia Airlinesin lentohan oli Koalaman yhteispalvelun lentämä lento. Ja terroristeille kuitenkin eri lentoyhtiöt ovat eriarvoisia. Terroristit äh, tähtäävät britti-, ranskalais- tai saksalais- tai amerikkalaisiin ähm, aluksiin tai venäläisiin, koska haluavat jonkin poliittisen viestin lähettää. Ja tämä on äh, tosiasia kaikille lentoyhtiöille, kaikille lipuille. Riski ei ole yhtä suuri, mutta lopultakin kansalaiset lentävät eurooppalaisilla äh, lentoyhtiöillä tai ei-eurooppalaisilla lentoyhtiöillä, ja heidän täytyy voida olla varma siitä, että nämä lentoyhtiöt saavat kaiken tarpeellisen tiedon riskitason analysoidakseen. Tässä me pyrimme toimimaan. Me pyrimme tämän pienen työryhmän äh, sisällä äh, käsittelemään asiaa tietyt äh, jäsenmaat ja tietyt tietojen tarjoajat ja tietyt tietojen käyttäjät ovat yhdessä. Me pyrimme saattamaan kaikki yhteen, mutta myöskin lentoyhtiöt ja kansainvälisen ilmailualan ihmiset, jotta pääsemme yksimielisyyteen siitä, kuinka jakaa tietoa mitään. Haluttomuutta ei ole ilmassa vain epätietoisuutta kuinka saamme tämän toimimaan. Kiitoksia. Bye. Kiitokset vielä kerran näistä kahdesta mielenkiintoisesta esityksestä ja keskustelusta, jota kävimme kysymyksistä ja vastauksista. Sydämelliset kiitokset ja tartumme mielellään tähän tarjoukseen, että te kerrotte meille myöhemmin tuosta Task Forceista ja sen työn tuloksista. Kiitokset ja näin aamupäivän kokous on päättynyt. Tapamme kello 15, jolloin on kuulemistilaisuus.